Es ist äh, gleich 10 nach 9. Wir Huomenta. Kello on jo nyt reilusti yli yhdeksän. Aloitamme kokouksen. Koordinaattorien kokouksen pöytäkirja olette saaneet. Ja jos ei kokouksen loppuun mennessä ole mitään huomautettavaa, se katsotaan hyväksytyksi. Nyt siirrymme ensimmäisen kohtaan esityslistalla, jonka siirsimme eilisestä tähän päivään. Kysymys on vapautuneen varapuheenjohtajan paikan tilalle uuden varapuheenjohtajan valitsemista täällä valiokunnassa. Totean vielä, että vaalikauden alussa kaikki ryhmät pääsevät sopimukseen siitä, miten nämä tehtävät jaetaan. Sosiaalidemokraattien ryhmä sai yhden varapuheenjohtajan, luopui yhdestä varapuheenjohtajan paikasta tässä valiokunnassa. Siksi tässä valiokunnassa on varapuheenjohtaja kansanpuolueesta, vihreistä, liberaaleista, GUEsta ja varapuheenjohtaja, joka edustaa EFD-ryhmää. Näin oli. Nämä ovat säännöt. Tästä oltiin yhtä mieltä tässä talossa. En näe mitään syytä tässä valiokunnassa muuttamaan tätä sopimusta. Uusi kollega, joka on tullut Suomessa, kuuluu puolueeseen, jota välttämättä ei pidetä Eurooppa-intoisena, mutta, mutta jos tänään olisi ollut ehdolla suomalainen sosiaalidemokraattinen ehdokas, olisivat päätyneet samat säännöt kuin nyt tämän kollegan tapauksessa, nimittäin että suomalainen kollega, joka kuuluu sosiaalidemokraattisen puolueeseen, kuuluu myös puolueeseen, joka on torjunut tuen Kreikalle ja Portugalille. Tällä ei pidä enää merkitystä tässä. Me otamme talon sääntöjä ja sääntöjen mukaan me joko suunnistuksella vahvistamme kollegan nimittämisen tähän tehtävään, tai että kuusi kollegaa tekee esityksen siitä, että pidetään salainen nimenhuutoäänestys. Tekeekö joku esityksen salaisesta äänestyksestä? Sinä varmaankaan et, Hannu Marian. Gracias. Kiitos. No, varmasti kivoinen äänestääkin mitään salaista äänestystä, mutta kättä nostamalla varmasti ja se siitä sitten. En tiedä, puheenjohtaja tässä kommentoi yhtä puolta tai toistakin. Minäkin mielelläni kommentoisin omalta puoleltani pitää paikkansa, että joissakin kysymyksissä jokin puolue tai miksi toinenkin voi eri tavalla käyttäytyä kampanjoissa, mutta ei pidä unohtaa, että jossakin muissa kysymyksissä, kuten rasismissa, muukalaisvihamielisyydessä, olemme kovin kaukana toisistamme. Nyt ei välttämättä tarvitse keskustelua käydä, mutta halusin tämän tehdä selväksi ja, ja pyytäisin puheenjohtajat kättä nostamalla voitaisiin äänestää. Es tut mir leid, wir können nicht... Olen pahoillani, emme voi äänestää kättä nostamalla joko teemme valinnan suosinosoituksilla tai äänestämme salaisella äänestyksellä. Näin on sääntöjen mukaan. Tätä en voi muuttaa. Maria. Ää... Tässä nyt ei ole paperita mukana, niin jos mitä sanotte näin on, niin onko niin. Mitä luotan, luotan teihin. Niin olen huomannut, että aina kun pyydetään äänestystä, niin on, on äänestetty jos sitten eri asia on, kun pidetään salaista äänestystä, siis koneellisesti kortilla. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun minulla sanotaan, että ei näin voitaisiin tehdä, että suosion osoituksen pitäisi. No sitten sanon, että äänestämme. Jos nyt käy niin, että täytyy sitten suosion osoituksen puolesta. En minä oikein tiedä. Minä kyllä luotan teihin. Joka tapauksessa olisi kiva huomioitaisiin tämä, että haluaisin tämä vahvistuttaa koska mielestäni tilanne on aika omituinen nyt tässä. Äh, Maria, Maria artiklassa 191 kohdassa 2 sanotaan, että jos ehdokkaiden lukumäärä vastaa vapaiden paikkojen määrää, voidaan toteuttaa äänestys äh, suosituksella muissa tapauksissa. Also wenn es nicht mehrere... Jos on lukuisempia ehdotuksia tai jos kuudes osa valiokunnan jäsenistä sitä pyytää, äänestys tapahtuu salaisena. Jos siis nyt löytyy kuusi jäsentä, jotka ovat valmiita äänestämään näin, voimme äänestää salaisesti. Maria. Tässä menee nyt aikaa hukkaan, mutta tässä tulisi selväksi niin, että jos olisi jokin toinen ehdokkaas, sehän voisi olla kuka tahansa, ehkä voimme sitten toisen ehdokkaan ja sitten meillä onkin kaksi ehdokasta. En minä nyt ole asiantuntija näissä asioissa, mutta mikä nyt olisi ainakin demokraattista ja mitä nyt voisi kuvitella, että jos on erimielisyyttä, no totta kai tiedämme, että puhumme henkilöistä, tiedämme kenestä, keistä on kyse, mutta että voisi näin kertoa, mikä on hänen äänestyskäyttäytymisensä, osoittaako onko eri mieltä vai ei. Eikä sen enempää tässä toivota. Ich kann nur noch einmal vorlesen, was... Vain lukea vielä kerran, mitä säännössä sanotaan. Kuudesosa, jos kuudesosa valiokunnan jäsenistöstä pyytää, vaali suoritetaan salaisena äänestyksenä. Jos siis löytyy kuusi jäsentä, jotka ovat salaisen äänestyksen puolesta, voimme tehdä niin. Teetkö esityksen salaisesta äänestyksestä? Teetkö sinä esityksen salaisesta äänestyksestä? Secret. Haluatko salaisen äänestyksen? Yes, so who is in favor? Kuka kannattaa salaista äänestystä? Vastaan. Sitä ei oikeastaan tarvitse edes kysyä. Neljä ei riitä, joten teitä olla kuusi. Voimme siis edetä asiassa eteenpäin. Näin tärkeä asia. Nyt pyytäisin kollegoja joka vapautunut Soinin jälkeen, niin että sen, hänen tilalle valitaan kollega Terho, joka on sen puolesta, niin pyytäisin nyt suosionotuksin vahvistamaan tämän valinnan. Nyt pyytäisin teitä istuutumaan täällä edessä, istumaan herra Biskin viereen. Näin asian ensimmäinen kohta on nyt hoidettu. Tulemme toiseen kohtaan, kohta 10 esityslistalla. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012. Non, à côté de monsieur... Comment? Qu'est-ce que, je... Qu'est-ce que vous dites? Mitä te sanotte anteeksi? Ei, kun viereen minä sanoin hyvä rouva. Voi hyvänen aika. Missä tässä mennään? Pas dans la commission culture, j'ai l'impression. Aika kulttuurivaliokunnassa vaikuttaa siltä. Nyt siis kohta 10 ja esittelijä on Morten Lökkökoot. Tämä koskisi vuoden 2012 budjettia, jotta neuvosto on muuttanut. Herra Lökkökoot, olkaa hyvä. Dankeschön. Um, this is uh, my, my second year. Tämä on nyt jo toinen vuosi budjettiesittelijänä minulle viime vuonna. Saimme sormin jälkemme lopulliseen diiliin, elinikäiseen oppimiseen, kolme miljoonaa tuli myös urheilun lisää. No, totta kai, sinänsähän hyvä, vaikka se nyt ihan suuremmoinen tulos ole. Joku voisi sanoa, että ei riitä, joku sanoo, että ainakin oikeaan suuntaan mennään. Molemmat ovat totta kai oikeassa omalla tavallaan. Viime vuonna neuvotteluissa oli Tiukkuus siis oli avainsanana ja se vaikuttaa tänäkin vuonna olevan iskulauseen ja meidän täytyy rajoittaa aika paljon, varsinkin kun moni maa on kriisin kurimuksessa. Meillä on siis tämä kova taloudellinen todellisuus käsissämme ja toisaalta täytyy myös budjettikorissa saada lisää varoja. Janus Lewandowski, budjetista vastaava komission jäsen on aika hyvin lausunut tästä. Hän mukaan tämä on arkaluontoinen tasapaino, jossa yhdistetään tiukkuutta ja myös kasvua tukevaa toimenpidettä. Joku muistanee, että jo ensimmäisessä kokouksessa me tein selväksi, että tänä vuonna täytyy keskittyä vielä enemmän oikeisiin asioihin, tärkeisiin asioihin ja sitten ruveta vaatimaan rahaa meidän täytyy siirtää joitakin lisävaroja joihinkin olennaisiin budjettikohtiin. Niitä tuemme sitten 2020 strategiassakin siitä syystä, että EU 22 onnistuu, jos me siihen investoimme myös. Jäsenvaltiolla ei ole mitään lisävaroja panna enää koulutukseen. Tästähän keskusteltiin jo. Tämä on noidan kehä. Jos ei koulutukseen tänään sijoiteta, niin tässä menetetään kyllä potentiaalia ja työpaikkoja myöhemmin. Onneksi yleisesittelijä 2012 talousarviossa Balsani on sitoutunut saamaan aikaan tuloksia myös EU 2020 tavoitteiden hyväksi. Todennäköisesti hän puoltaa myös elinikäisen oppimisen varojen kasvattamista Tämä pitäisi olla myös meillä tärkeimmällä siellä tänä vuonna. Jo toista vuotta peräkkäin komissio ei ole pystynyt tukemaan tätä. Jotkut ovat ehkä huomanneet, että esitetty 4,5 prosenttia kasvua on vain johtunut inflaatiosta ja monimuotoisista ohjelmista, ja mistään muusta. Siksi mitään todellista lisäystä ei ole tulossa. Tämä koskee myös kaikkia muitakin budjettikohtiamme. Vain yhteen on tullut lisäystä komission esityksessä, nimittäin Youth in Action. Siinä on tullut 5 miljoonaa lisää. Siinä ihan kiva juttu sinällään. Nimittäin sekin tukee Eurooppa 2020 strategiaa. Valitettavasti tämä on vain ainoa lisäys tällä erää. Koulutukseen pitäisi panna lisää rahaa. Se on tärkeässä asemassa ajatellen tulevaisuutta. Tämä yleisemmin. Ja sitten menettelystä muutama sana. Viime vuonna meillä oli ensi kertaa vuotuinen budjettimenettely Lissabonin jäljiltä. Monet muistanevat, että aika sotku siitä syntyi. Joulu oli jopa vaarassa ja sopimus syntyi juuri aivan joulun alla. Tämä johtaa taas yhteen uutuuteen, että neuvoston kanta tulee kovinkaan myöhään heinäkuun loppupuolella. Useimmat varmasti ovat jo lomilla, niin siksi meidän täytyy täällä koordinaattorin kesken sopia, että tässä valiokunnassa äänestämme tarkistuksistamme 14. heinäkuuta. 14. heinäkuuta. Ja sitten englanniksi ainoastaan voidaan näitä käsitellä, koska ei ole aikaa käännöksiin. Kult-esittelijänä annan horisontaaliset valtuudet niin, että pyritään syyskuuhun mennessä löydettyä hyvät tarkistukset niin, että katsotaan sitten, mitä leikauksen neuvosto esittää omassa ehdotuksessaan. Käytännössä se merkitsee sitä, että kesäkuun kokouksessamme käymme yleiskeskustelun talousarvioesityksestä. Ja sitten esitän omat tarkistukseni sen jälkeen asetetaan määräaika kaikille budjettitarkistuksille. Kuten tiedätte, voi olla, että neuvosto leikkaa komission esitystä. Jos teille komission esitys sopii, niin olisi hyvä palauttaa ne luvut, jos niitä leikataan. Tarkistuksia ei silloin tarvita. Kuten totesin, minä olen saanut horisontaaliset valtuudet teiltä tehdä näin syyskuussa. Jos haluatte muutoksia tehdä vielä komission esityksen, niin tehkää sitten englanniksi tarkistukset. Niistä äänestetään kultissa heinäkuussa. Ja sitten palataan asiaan syyskuussa, kun meillä on neuvostoluvut käsissämme. Onko se yksinkertaista? Ei välttämättä, mutta ainakin sen selitin teille parhaan kykyni mukaan. Sitten budjettilausunnosta. Se on lyhyt teksti viime vuoden tapaan, 5-6 lukua. Minä laadin luonnoksen ja esitän sen teille heinäkuussa 5. lokakuuta se palaa valiokuntaan. Sitten lopuksi muutama sana koehankkeiden valmistelevista toimista. Meiltä on pyydetty jotain osviittaa, kuten tiedätte, budjettivaliokunnasta. Kuultiin oma määräaika oli tiistai tällä viikolla sihteeristö toimittaa nämä esitykset budjettisihteeristölle kesäkuun ensimmäisen päivän mennessä. Sihteeristö siellä toimittaa ne komissiolle ja sitten komissio antaa omat kommenttinsa myöhemmin. Huomatkaa muuten, että koehankkeiden valmistelut toimet edellyttävät, että ne tehdään normaaleina budjettitarkistuksena, vaikka olette jo tehneet sihteeristön joitakin esityksiä. Hyvä panna merkille tämä ettei sitten tule ongelmia. Lopuksi minun kannastani, kuten totesinkin jo, meidän pitäisi elinikäisen oppimisen saada lisävaroja. Meidän täytyy selkeästi keskittyä johonkin, jos haluamme jotain saada ylipäätään. Haluaisin myös, että tässä valiokunnassa mietitään urheilua vielä. Aika hyviä kohankkeita on urheilussa jo. Ja meidän pitäisi nyt lyöttäytyä yhteen, kun kommentteja on saatu komissiolta hankkeisiin ja katsoa, voitaisiinko sopia parista hankkeesta, ihan muutamasta esityksestä niin, että koko valiokunta voisi niitä tukea. Tämä on minun esitykseni tältä osin. Mitä tulee sitten suurempiin muutoksiin, niin täytyy miettiä lopussa sitä, Ja totta kai urheiluohjelmistakin komissio tarvitaan vielä tietoa tarkemmin. Varmasti niitä kaivataan kovasti. Muita ohjelmia nyt otan esille, paitsi että meidän ei pitäisi hyväksyä budjettikohtia minkälaisia leikkauksia. Jos nyt tutustutte komission ehdotukseen, niin meidän kyllä pitäisi omaksua tällainen kanta. Budjettikohtaamme aivan selvästi tuovat eurooppalaista lisäarvoa ja tukevat Eurooppa 2020 strategiaa. Ja kuitenkin se on aika suosittua kansalaisten parissakin, että aika vahvalla olemme. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Haluan palata vielä siihen, että voimme olla tyytyväisiä komission ehdotukseen ja olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy tukea sitä. Me emme tiedä, mitä muutoksia neuvosto tekee, se tulee niitä tekemään – joudumme sitten käsittelemään niitä. Jos neuvosto haluaa pysyä uskottavana, silloin oikeastaan pitäisi rahaa olla enemmän yksittäisille alueille, ennen kaikkea elinikäiselle oppimiselle, mutta minulla on kommentti. Jos me nyt saamme tässä vaiheessa paljon kysymyksiä, jotka liittyvät erityistapahtumiin, usein tällaiset erityistapahtumat ovat urheilun alueella tapahtuvia. En kuitenkaan usko, että me voisimme tätä urheilulähtökohtaa, joka on jo muutenkin aika niukka, että sitä ei ehkä pitäisi käyttää erityistapahtumiin, vaan että siihen sisällytettäisiin se, mikä on ajateltu pilottihankkeeksi niin, että sitten, sitten myöhemmin voisi syntyä todellinen urheilun ohjelma. Nämä erityistapahtumat, <clears throat> jotka usein siis koskevat urheilua, ne pitäisi silloin sijoittaa budjetin kohtaan, joka on jo olemassa, jonka otsikkona on erityistapahtumat, special events. Jotkut ovat jo saaneet kyselyitä, jotka liittyvät urheilu tapahtumiin, esimerkiksi erityisolympiakisat tai vastaavat, tai nuorten talvikisat Innsbruckissa. Nämä ovat kaikki mielenkiintoisia tapahtumia, mutta ne eivät saisi viedä meitä pois ne pilottihankkeiden, pilottihankkeisiin keskitymisestä, koska niillä on pitkäaikaisempi vaikutus. Ne eivät ole yksittäisiä tapahtumia. Jos teette ehdotuksia, ja määräaikahan on jo ilmoitettu, niin silloin me voimme antaa komissiolle eteenpäin vain sen, mikä mitä voidaan pitää todellisena pilottihankkeena. Nyt näitä varmastikin on koottu. Eilen tai tuossa oli määräaika. Sihteeristö tulee välittämään nämä esitykset komissiolle. Komissio ystävällisesti katsoo ne lävitse, katsoo mitkä niistä parhaiten olisivat soveliaita toteutettaviksi. Ennen kuin me todella teemme näistä esityksistä, koska ei ole mitään järkeä siinä, että me teemme esityksen kaikista mahdollista, mikä ei ole mahdollista joten olemme kiitollisia siitä, että ennen varsinaista äänestystä voimme jo näin nopeasti puhua, asia, puhua asiasta. Sitten nämä erityistapahtumat, ne ovat oma asia sinänsä. Meidän pitäisi sovellajana hetkenä erikseen puhua niistä silloin, kun on kysymys itse talousarvioesityksestä, ja silloin voimme puhua tietysti urheilutoimista, jotka voitaisiin sisällyttää siihen. Kollega Vellen. Eh, ja, voorzitter, eh, bedankt. Eh, kan eigenlijk heel kort zijn, want ik steun uiteraard wat u zegt. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Luonnollisesti tuen teitä täysin. Ja ryhmämme on täysin samoilla linjoilla Lökkegaardin kanssa. Kun ajattelemme teidän kuvailemianne keskeisiä aihealueita myös EU 2020-strategian kannalta, niin olepa sitten kyse nuorisovaihdosta tai elinikäisestä oppimisesta, niin äh, totta kai niistä olemme samaa mieltä. Mutta meillä pitäisi olla kyllä lisärahoitusta, jotta saisimme uskottavuutta toimillemme. Meillä on valtavia haasteita edessämme. Jos me haluamme kehittää uusia kykyjä, uusia taitoja ja investoida siihen, niin kyllä se vaatii lisää rahoitusta rahoituksen pitää pysyä hyvällä tasolla. Meillä on urheilun alalla budjettia vain näihin valmisteleviin toimiin. Kenties puheenjohtaja voi olla vielä liian varhaista puhua monivuotisesta budjetoinnista. Nythän vasta suunnitellaan ja on, toimitaan huhujen pohjalta, mutta joka tapauksessa voi olla, että saisimme aikaiseksi todellisen urheiluohjelman. Ja tätä kautta voidaan rohkaista ja kehittää myös kansainvälistä yhteistyötä ja taistella esimerkiksi terveysongelmia vastaan. Minusta meidän täytyisi nähdä myös nykyisten rakenteiden ohitse tai ylitse mutta kun ajattelemme elinikäistä oppimista, niin sehän toimii kyllä hyvin. Ja havaitsemme, että myös rinnakkaisena järjestetään kaikenlaisia erilaisia hankkeita. Me olemme siis täysin myönteisiä ehdotuksesta. Frau Pagliadelli. Pagliadelli. Frau President, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin todeta, että olen aivan varma siitä, että Rova Balsani tekee erittäin hyvää työtä. Ja varmasti herra Lokikart yhtä lailla tekee erittäin hyvää työtä. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun minä osallistun tähän. Ei se nyt kauhean selvää ole, se on tunnustettava, mutta totta kai on tunnustettava, että rahoitus- ja budjettipolitiikka minun maassani on tullut aivan selväksi varmasti. No, täällä tuli esille myös jo tavoitteetkin. Ne voin hyväksyä. Minä haluaisin itsekin ne vielä toistaa. Ensinnäkin tämä kolmas luku. Siellä on noin vain yksi prosenttia koko budjetista. Jos ajatellaan kansalaiset, niin mitä hän ajattelevat tällaisesta 0, jostain prosenttiluvusta? Kyllä meidän pitäisi näinäkin aikoina pitäisi tähän panna lisää. Kreikkalaisena tiedän toki, että tämä on tiukkaa aikaa. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että mitä teemoja me täällä käsittelemme, niin ne saattavat kantaa hedelmää myöhemmin. Esimerkiksi koulutus, kulttuuri, urheilu. Aivan varmasti niiden avulla voidaan tavoitteet saavuttaa. Siksi kyllä meidän pitäisi vielä ponnistella, että saataisiin varoja ainakin joillekin tärkeimmille aloille. Sitten tämä Erasmus-ohjelma ja myös Erasmus Mundus-ohjelma – ja myös elinikäisen oppimisen ohjelma. Kaikki ovat olleet suuria menestystarinoita Euroopassa ja varoja on lisätty vain hyvin vähäisesti. Kyllä tässä tarvitaan enemmän rahaa näihin ohjelmiin. Eikä tietenkään saa unohtaa tätä Youth in Action-aloitetta. Mediaohjelmasta vielä. Me olemme huomanneet, että ei siihenkään ole tullut lisäystä, ja se on kyllä aika valitettavaa. Elokuvateollisuus Euroopassa ei myöskään saa riittävästi tukea. Mielestäni tätäkin tilannetta pitäisi miettiä uudelleen. On aivan selvää, että kulttuuri voidaan käyttää myös ulkopolitiikan välineenä. Se voi olla myös hyvin kilpailukykyistä teollisuuden alaa. Ja jossain vaiheessa meidän pitäisi myös miettiä näitä tavoitteita. Koulutus ja kulttuuri ovat erittäin tärkeitä Euroopan tulevaisuutta ajatellen. Siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme ja parhaamme, että voidaan saada kansalaiset liikkeelle, vaikka olisi vähän kivaria, mutta ainakin, että osallistuisivat näihin ohjelmiin ja nauttisivat ja hyötyisivät näistä mahdollisimman pitkälle, kun varoja sinne pannaan. Se olisi varmasti koko Euroopan hyväksi. Olen aivan varma, että voin harjoittaa hyvää yhteistyötä herra Lokegordin kanssa niin, että tavoitteet saavutetaan, kuten hänkin totesi. Kiitos. Visas. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Quería agradecer al señor Lokegar el trabajo que está haciendo. Niin, työ, jota on tehty myös tässä aiheessa, joka ei koskaan ole sellaista, mikä saa kiitosta, mutta joka että kuitenkin eh, meillä kuitenkin paras budjetti, joka on mahdollinen, on joitakin esityksiä, jotta voitaisiin tehdä. Jos saisin ajatella sitä, mitä puheenjohtaja sanoi, mikä liittyy esityksiin, jotka liittyvät budjettiin, budjettiin osoitettuihin varoihin. Pilottihankkeet, joilla on, on on olemassa, ajatellen varojen käyttöä tapahtumia on olemassa oma kohtansa, joka koskee näitä erityisiä tapahtumia. Ja kysyisin, että joka tapauksessa pitäisi suuntautua tähän erityistapahtumien budjettikohtaan, mutta ei missään tapauksessa pilottihankkeen budjettikohtaan. Pilottihankkeen toivon, että saamme enemmän varoja näille vuonna 2014, että voisimme käynnistää hankkeita, jotka olisivat riittävän kiinnostavia, jotta ne voitaisiin sisällyttää yleiseen budjettiin, mutta ei tällaisia vuosikohtaisia tapahtumia. Meillä on vähän varoja käytössä, meitä täytyy hallinnolla mahdollisimman hyvällä tavalla. Tämä on minun mielipiteeni ja on tärkeää, että saamme mahdollisimman hyvän budjetin. Hannu. Hannu. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Joo, voin todeta osaltani, että olen iloinen ja ylpeä arvostamme Lokkikartin tekemään hyvää työtä. Ja siihen ei ole huomautettavaa. Ja toteasin, että se linjaus, mitä puheenjohtaja tuossa äsken veti pilottiprojektien suhteen, olen siitä periaatteellisesti samaa mieltä. Eli ne on ne painopistealueet, mihin meidän pitää niukan budjetin aikana satsata. Mutta sen verran haluaisin sanoa näistä erityistapahtumista, että nyt joka tapauksessa jollakin tavalla meidän pitää huolehtia budjetissa niin, että nämä urheiluun liittyvät kaksi erityistapahtumaa, jotka ovat olleet tälle valiokunnalle niin kuin, voisi sanoa, vakituisia tuen ja avustuksen kohteita, eli nämä Special Olympicsit erityisolympialaiset ja nuorten talviolympialaiset, jotka vuonna 2013 on sitten Romaniassa. Että nämä erityistapahtumat, joita me olemme perinteisesti rahoittaneet, että jollakin tavalla ne hoidetaan. Ja on totta, että ne liittyvät urheiluun, mutta ongelmahan on tällä hetkellä se, että urheilulla ei ole vielä omaa budjettia. Ja tietenkin se olisi ideaali, että ne maksettaisiin tai ne hoidettaisiin urheilu omasta budjetista, mutta niin pitkään kuin sitä ei ole, niin meidän täytyy kyllä valiokuntana kantaa huoli, koska Nämä ovat nimenomaan sen tyyppisiä tapahtumia, jotka, jotka ovat niin kuin erittäin merkittäviä ja tärkeitä meidän roolin kannalta, kun taistellaan vastaan ää, rasismia ja kun taistellaan vastaan tai kun taistellaan ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolesta, että me voidaan niin näyttää, että jokaisella, jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla myöskin mahdollisuus liikunnan iloihin ja riemuihin. Ja, ja niin kuin ollaan todettu monta kertaa tässä valiokunnassa eri yhteyksissä, että liikunta nimenomaan ja urheilu on niin kuin hyvä tämmöinen yhdistävä tekijä, kun me, me tarvitsemme niin kuin yhteistyötä. Ja nämä kaksi erityis, erityisasiaa haluan vielä nostaa tässä niin kuin esille, että mietin, että meidän pitää jollakin tavalla varmasti valiokunnassa löytää se tapa, miten niitä tuemme. Mutta muuten lähtökohtaisesti ajattelen, samoin kuin puheenjohtaja siinä, että painopiste tulisi olemaan noissa pilottiprojekteissa. Kiitoksia. Dank. Clarkin. Um, in my country we're having to make... Omassa maassani joudutaan tekemään valtavia budjettileikkauksia. Tässä jamassa me nyt olemme. Ja kun budjettia katsotaan, niin eh, monet ihmiset sanovat, että, että ei sillä nyt ole niin väliä, jos kulttuurille tai koulutukselle ei niinkään löydy varoja. Kun talousjamaa on tällainen, niin ei voida vaatia esimerkiksi 5 prosentin lisäystä budjettiin. Nyt on oltava todellakin tarkkoina ja tiukkoina. Haluaisin pyytää jäseniä vielä perehtymään neuvoston päätöksiin, jossa todetaan, että meidän on perehdyttävä niihin tarpeisiin, joita jäsenvaltioissa on toimia samoilla linjoilla kuin kansalliset hallituksetkin toimivat. Kuitenkin nyrkkisääntönä koulutuksessa pitää olla se, että se, mihin päätämme investoida, täytyy olla sellainen ala, joka tuottaa todellista arvoa. Jos me haluamme lisäyksiä tietyille aloille, niin täytyy tehdä prioriteetit selväksi. Täytyy keskittyä tiettyihin aloihin. Ja ne aloitteet, joita me rahoitamme, niin täytyy valita niin, että ne ovat todellakin oikeita valintoja. Me olemme luonnollisesti urheilun alalla nostaneet odotuksia korkeammalle ja kenties tästä pitäisi tehdä prioriteetti, löytää varoja järjestelemällä prioriteetteja budjettikohtia uudemman kerran. Kiitos. Herra, onko herra Bena Nauts paikalla? Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. <clears throat> Um, Kiitos, rouva puheenjohtaja aika laaja tukia näyttäisi tulevan komission esityksille. Ja mielestäni siellä on reaalisesti yhdistetty tiukkuutta ja sitten jos jotain tukea kasvulle voidaan tarjota. Valiokunnassakin on nähty, että monivuotinen ohjelmointi on täydessä käynnissä useimpien ohjelmien kohdalla. Mitään leikkauksia ei siellä ole näissä monivuotisissa ohjelmissa, jos ajatellaan muita aloja. Näin on komission esityksistä tällä saralla siis Siihen emme ole menneet. Yksi erityisjuttu, Youth in Action, on saanut jopa lisää 5 miljoonaa. Muuten olisi ollut aika omittuinen ohjelma, kun se, se olisi laskenut, jos olisi pitänyt viime vuotisiin summiin. Se olisi ollut väärä merkki. Siksi tämä lisättiin viidellä miljoonalla, niin että nähdään tämä jatkuva kasvu siinä. Kuten totesin, Yleisesti ottaen tämä on realistinen talousarvio, siksi olen kiitollinen siitä, mitä täälläkin olen kuullut, että jos neuvosto nyt sattumalta rupiaisi jotain leikkaamaan, niin voisitte meitä tukea ja summat palautettaisiin. Komissio pitää niitä kuitenkin vähimmäissummina. Mainitsitte varsinkin herra Lokegord sen, että pitäisi keskittyä elinikäiseen oppimiseen ja se on aika hyvä valinta. Uskoisin olemme sitä hiukkasen jo onnistuneet, siinä onnistuneet Youth in Action-ohjelmassa ja elinikäisessä oppimisessa on selvää lisäarvoa saatavissa, ihan suoria vaikutuksiakin, on ajatellaan tärkeimpiä ensisijaisia tavoitteita Eurooppa 2020 strategiassa, että hyvä, että tulee tukea Urheilusta sitten puheen ollen se on herättänyt kiinnostusta, kuten tavallisesti tässä valiokunnassa. Kiitos kovasti siitä, mitä totesitte, rouva puheenjohtaja, että nämä niukat varat keskitettäisiin paremmin todellisiin koehankkeisiin, niin että niinä olisi parempi mahdollisuus säilyä hengissä tällä alalla. Yksittäiset toimet ovat totta kai on hyviä perusteluita niitäkin tukia, mutta se ei johda niin hyvin tuloksia välttämättä kuin koehankkeet. Olemme ihan valmiita totta kai miettimään teidän kanssanne uusia ehdotuksia niin, että hyödynnetään valmistelevia toimia, joita meillä on ollut aikaisemminkin. Niitä on jo koeteltu. Mitä muita voitaisiin vielä hyödyntää, kun ollaan menossa vuotta 2014 kohti, ehkä silloin sanoa jotain pysyvämpää urheiluohjelmaa tässä vielä valmistellaan päätöksiä, kuten tiedätte. Katsotaan aikana, mikä on lopputulos. No, kuten totesin, kiitos tuesta useimmille ohjelmille, mutta on syytä olla realistinen ja keskittyä joihinkin asioihin. Elinikäinen oppiminen ja urheilu varmasti ovat hyviä valintoja. Lökkegaard. Just a few comments on what's been said already. Uh, muutama kommentti sitten, mitä on jo sanottu. Totta kai myös minä tuen sitä strategiaa, johon on keskittyttävä, että saamme pitkällä aikavälillä arvoa ohjelmista pilottihankkeiden ja valmistelevien toimen osalta. Oikeastaan Takkulan kommentteihin lisäisin vielä, että on tärkeää näiden tapahtumien kannalta, että löydämme niille oikean pitopaikan ja yleiset puitteet. Nyt aika on kulumassa loppuun valmistelevilta toimilta. Nyt ollaan viimeisellä vuodella jo menossa ja on aivan päivän selvää, että me tarvitsemme jotakin samantapaista sitten loppukaudeksi Toivon, että voimme olla samaa mieltä tässä valiokunnassa siitä, että saamme hyvän ratkaisun asiaan ja olen luottavainen. Uskon, että tästä linjasta on laaja konsensus valiokunnassa ja lupaan teille, että teen kovasti töitä, jotta saamme rahat, niin kuin tavallisestikin teen. En maininnut marginaalia tälle vuodelle. Yksi a 150 miljoonaa ja kolme b sama luku kuin viime vuonna 15 miljoonaa marginaalissa. Tämä ei tietenkään ole kovinkaan paljon, mutta katsotaan mitä sitä saadaan revityksi irti. Kiitos. Kiitos herra Lökkegård. Ja nyt haluaisin vielä kerran palata siihen, että teillä kaikilla on tämä paperi kulttuuri- ja kulttuurisijoiden valiokunta budjettimenettely vuonna 2012. Tämä on hyvin hyödyllinen paperi. Ensinnäkin voitte nähdä siitä, mitä ovat eri budjettikohdat. Toiseksi voitte nähdä, mikä on komission ehdotus. Ja siinä myöskin kuvataan se, mistä on kysymys. Voitte todellakin hyödyntää sitä. Voitte myöskin nähdä, mitä budjettiasian valiokunta on oman paperinsa laittanut meidän puolestamme erinkäistä koulutuksista ja muista asioista. Tämä on siis todella hyödyllinen, säilyttäkää se, koska se on jotakin sellaista, mitä tarvitsette seuraavan budjetin syntymiseen asti, joten halusin vain kiinnittää huomioon tähän. Tässä alussa Salto kehotti minua mainitsemaan vielä kerran teille tästä. Ja sitten halusin palata siihen, mitä Rova McClarkin totesi siinä, mitä te sanoitte, olitte se hiukan ristiriitainen. Ensin sanoitte, että ylipäätään emme saa tehdä yhtään mitään, kun kaikki maat ovat nyt niin köyhiä. Ja sitten sanoitte, että mutta meidän pitää kuitenkin tehdä jotakin siellä, missä olisi lisäarvoa. Tällä alueella, jolla me työskentelemme, on pelkkää lisäarvoa. Täällä ei ole mitään ylellisyyttä. Ja siinä mielessä olen varma siitä, että olemme samalla puolella. Tiedän, että Irlannissa tehdään paljon säästöjä – mutta koulutuksessa ei pitäisi tapahtua säästöjä. Ja se vähäinen, mitä voimme tehdä kulttuurin hyväksi, on upeaa. King's Speech-elokuva ei olisi koskaan toteutunut, jos se ei olisi aluksi saanut tukea esimerkiksi mediaohjelmasta. Joten meidän pitäisi kaikkien ajatella hiukan sitä, että monet asiat, joita me teemme, myös edistävät kansallisiakin etuja, ei pelkästään nuorten etuja, vaan osaltaan edistävät kulttuuria, myös brittiläistä kulttuuria. No niin, hyvät näistä herrat. Nyt olemme tulleet esitystän kohdan 10 loppuun. Kello 10 alkaisi kuuleminen. Jos kenellä oli mitään sitä vastaan, voisimme aloittaa hiukan aikaisemmin, mutta ennen kuin aloitamme sen, haluaisin tietää, onko huomautettava eilisen koordinaattorin kokouksen pöytäkirjaan. Ei näytä olevan joten voimme katsoa, että se on hyväksytty. Ja sitten kysyn, onko jollakulla sitä vastaan, että kuuleminen alkaisi jo nyt. Ei huomautettavaa. Hyvä. No niin, sitten voimme aloittaa kuulemisen, joka koskee koulutusta ja heikommassa asemassa olevia nuoria. Olemme kutsuneet tähän kuulemiseen eri henkilöitä. Jarmila Brosikovaa, joka on opettaja ammattikoulussa äh, Tsekin tasavallassa, Kromeritsissa, kohan paikalla. Where is uh, the lady? Missähän tämä henkilö on? Onko Rova Brosikovaa paikalla? Ei vielä. Is she? So, okay, thank you. Then... Hyvä. Sitten meillä on Marie Donnellan Griffin. Hän on Dublinin äh, kreivikunnan koulutusalan johtaja ja on mukana hallinnossa 25 koulua äh, myöskin huonommassa asemassa olevilla alueilla Dublinissa. Sitten on Helen Tervain, joka on EMC Weekend School perustaja Alankomaista ja sitten Murad Mahidi, joka on Euroopan nuorisofoorumin johtokunnan jäsen Itävallasta. Hän ei ole paikalla. Meidän pitäisi sitten kuitenkin odottaa kello 10. Meillä on siis 10 minuutin tauko. Tavataan kello 10, koska kaikki alustajat eivät ole paikalla, mikä on ymmärrettävä tietysti, koska oli estetty, että tämä tapahtuma alkaisi kello 10, joten nauttikaa kuppi kahvia ja tavataan 10 minuutin kuluttua. Mutta tulkaa takaisin. Rakkaat ystävät, istuutukaa. So, ich darf dann die... Saanen nyt sitten aloittaa kuulemisen koulutus- ja heikoimmassa asemassa olevat nuoret. Kuten aiemmin jo totesin, Olemme iloisia siitä, että paikalla on Jarmila Brosikova Tsekin tasavallasta, samoin Marie Donnellan Griffin Irlannista, Helen Terväin Alankomaista ja odotamme nuorta miestä Itävallasta Murad Mahidia, joka edustaa European Youth Formia. Sitten meillä on Adam Pokoni, nuori vanha ystävämme komissiosta. Hän on nimittäin pääjohtaja Komenius-ohjelmassa koulujen osalta. Adam, pidäpä nyt mielessäsi, että kommunista tarvitaan myöskin vuoden 2013 jälkeen tämä pieni muistutus tässä välissä. Niin, nyt siis aloitamme kuulemisen. Jokaisella asiantuntijalla on aluksi 10 minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen on vuorossa kysymyksiä ja vastauksia. Riippuen, ja sen pituus riippuu tämän jakson pituus siitä, miten paljon kysymyksiä tulee. Pyytäisin kollegoja keskittyneesti keskittämään puheenvuorossa yhteen aiheeseen eikä kysymään kaikkea mahdollista aasta yöhön. Ja sitten annan vielä puheenvuoron komissiolle. Vielä tekninen asia. Tämä kuuleminen välitetään internetin kautta edelleen. Kamera kohdistuu automaattisesti puhujaan, joka käyttää mikrofonia. Ja siitä syystä pyytäisin, että ne, jotka eivät puhu, sammuttavat mikrofoninsa ja kun puheenvuoroni on päättynyt, niin myöskin että mikrofoni koska muuten kamera edelleenkin keskittyy siihen pisteeseen, jossa mikrofoni on auki. Tänä aamuna ja eilen jo puhuttiin siitä, että EU 2020 strategiassa voimakkaasti puhutaan koulutuksesta, ammattikoulutuksesta, nuorisosta liikkeellä. Puhutaan siitä, että Täytyy vähentää koulujen, koulutuksen keskeyttäjien määrää 14 prosentista 10 prosenttiin. Ja uskoakseni tässä kuulemisessa keskitymme sellaisten lasten integroimiseen, joilla on erityisiä vaikeuksia myöskin alisuorittamisen koulutuksessa, sosiaaliseen epäarvo, eriarvoisuuteen ja niin kuin sanottu vielä kerran varhaisen koulun keskeyttämiseen. Aluksi siis Jarmila Brosikova, joka opettaa ammatillisessa koulussa ja oppisopimuskouluttajien koulutuksessa olevien keskuksessa Kromiritsissa, Tsekin tasavallassa. Olkaa hyvä. Niin, madame, monsieur. Hyvät naiset ja herrat, on erittäin suuri kunnia, että saan olla täällä. Olen vieraanikielen opettaja, palveluja hotellialan koulutuslaitoksessa Kromeritsissa. Siellä on 30 000 asukasta, 300 kilometrin päässä Prahasta ja 200 kilometrin päässä Viinistä. Jo jonkin aikaa olen toiminut vammaisten nuorten ongelmien parissa siitä syystä, että meillä on ollut mukana kansainvälisessä ja eurooppalaisessa hankkeessa, jossa pyritty integroimaan henkisesti vammaisia nuoria koulutukseemme. Koska tämä käytännön on koulutusta, joka on tarkoitettu erityistarpeisille nuorille. Tästä on tullut vuodesta 2007 alkaen keskeinen osa kouluamme. Henkisesti vammaisten integroitu normaalin kouluun on aika uusi asia maassamme. Kommunistivallan aikana vammaiset piiloteltiin muiden katseilta sairaaloihin, heidät riistettiin heidän perheiltään. Hallinto väitti, että sosialistinen yhteiskunta oli täysin ongelmaton yhteiskunta. 1999 vallankumouksen jälkeen tilanne alkoi muuttua pikkuhiljaa henkisesti vammaiset, kehitysvammaiset pääsivät eriarvoisuuden tilanteesta ja moni järjestö halusi tehdä heidän ongelmansa tunnetummaksi. Ja maailmamme muuttui silloin. Nyt moni kehitysvammainen on pystynyt parantamaan materiaalista tilannettaan, mutta tämä on vain pelkkää pisara valtameressä kuitenkin tämä raha Heille täytyy antaa paljon enemmän, antaa onki, että pystyvät itse onkimaan. Ja heillä pitää olla myös mahdollisuus saada koulutusta. Koulutuslaki vuodelta 2007 määrää, että kaikilla on oikeus koulutukseen, myös vakavasti vammaisilla kansalaisilla. Integrointu peruskoulutukseen on joko täydellistä tai osittaista. Osittainen on ollut paljon paremmin menesty, menestynyt vaihtoehto. Minä en puhu peruskoulutuksesta, koska tässä ei ole aikaa, vaan puhun kehitysvammaisten kohdalla siitä, miten heidät on keskiasteen oppilaitoksiin integroitu. Tilastojen mukaan vain 17 prosenttia kehitysvammaisista, jos heillä on lievä kehitysvamma, pystyvät saattamaan koulutuksensa päätökseen normaalissa koulussa. 15-17-vuotiaat voivat vielä uusia myös yhden vuoden. Ja jos kaikilla on mahdollista saada päätöksen tätä, he voivat vielä saada lisää aikaa oppiakseen ammetin, esimerkiksi puutarhutilin, maanviljelijän, hoitoavustajan, siivoojan ja näin voivat myös saada mahdollisimman teoreettista koulutusta. Se, mikä on paradoksi, vaikuttaa siltä, että ammattioppilaitokset, jotka valmistavat johonkin tietyn ammattiin oppilaita, voivat tarjota nuorille kehitysvammaisille mahdollisuuden integroitua. Tällä haavaa kehitysvammainen ei voi olla oppilaana keskiasteen oppilaitoksessa, koska hän ei voi selviytyä pääsykokeestaan. Meidän koulumme on ollut mukana kokeessa, kansallisessa hankkeessa kolmen vuoden ajan osana komeniusohjelmaa. Siinä on otsikon ollut Resto du Antiqueur. Mukana Arkassonin hotellikoulun kanssa ja Firenze sijaitsevan koulun kanssa me olemme tehneet työtä kehitysvammaisten kanssa. Meidän koulumme on nyt astunut täysin tuntemattomalle maaperälle. Hankkeen tavoitteena on helpottaa nuorten kehitysvammaisten itsenäistymistä, kun he ovat saaneet hotellilla koulutusta ja näin pääseet myös työelämään. Miksi trisomia kehitysvammaiset. Nimenomaan he pystyvät pärjäämään tällä alalla. Tämä ei edellytä välttämättä teknisiä taitoja tai ö, tietoja tai vastoin. He ovat yhteydessä toisiin ihmisiin hyvin helpolla tavalla. He ovat hyvin seurallisia, palvelualttiita, ja totta kai tämä on toivottava myös ravintola-alalla. Tämän lisäksi he nykyään elävät pidempäänkin, kiitos lääketieteen edistysaskelten, ja näin heidän vanhempien tarvitse aina olla heidän rinnallaan. Me olemme käyttäneet kaupungin erityispedagogiikan laitosta myös erään pojan, pojan kohdalla saaneet suostumuksen perheeltään ja hänellä on laadittu oma ohjelma, räätälöity ohjelma yhdessä opettajien kanssa. Koska kyseessä oli kokeesta, me saimme luvan ottaa hänet meidän oppilaitokseemme. Uusi koeoppilaamme opetteli kolme vuotta tarjoilijan ammattia oman opettajansa valvonnassa ja avustajansa kanssa. Ja kolmannella vuodella hän meni harjoitteluravintolaan ja näin asiakkaat tottuvat hänen läsnäolonsa. Hänellä on hyvin asestarisua hymy ja näin saatiin jopa uusia asiakkaita, varsinkin nuoria. Tämä nuori edistyi suurin harppauksin ja hän pystyi tyhjentämään tai valmistelemaan kokteileja ja varsinkin hän pystyy käyttäytymään hyvin ikäistensä kanssa. Hän ei enää katsonut esimerkiksi suu avoina muita eikä laahannut jalkojaan. Hän seurasi myös teoriakoulutusta, englantia, tietokonekoulutusta ja oppi jonkun verran käyttämään tietokonetta. Hän oli myös ammattiharjoittelussa Ranskassa ja Italiassa lyhyen aikaa. Hänen läsnäolonsalla oli valtava vaikutus luokkatovereihinsa ja koulun henkilökuntaan. Muiden luokien oppilat vaativat myös käytännön koulutusta. Kaikki halusivat auttaa häntä ja osallistua hänen ilonsa. Sen sijaan hän opetti myös meillä olemaan valppaita, kun on kyse vähemmistöstä keskuudessamme. Koe hanke päättyi ja kolme koulua halusi jatkaa yhteistyötä kuitenkin tämän hankkeen parissa. Valitettavasti se evätti meiltä. Tämä poika joutui lähtemään koulusta, hän palasi laitoksensa e, hyvin onnettomana, hän tunsi itsensä tarpeettomaksi ja, ja hän palasi huonoihin tapoihinsa. Me olimme toivoneet, että olisimme saaneet hänen työsopimuksen jossain yrityksessä. Me halusimme kuitenkin kieltäytyä kaikista suoj- suojatyöstä esimerkiksi. Tsekkilain mukaan tarvitaan sopimuksen tietty ö, asema ja hänen kohdallaan tätä ei ole. Kansallisen työlaitoksen ja ministeriön parissa ei myöskään saavutettu mitään. Aina sama virsi. Kaikkialla on kuitenkin suojatyötä tarjolla. Hänen opettajansa, joka oli kiintynyt hänen mahdollisti sen, että hän pääsi kouluun ainakin seuraamaan miten hänen luokkatoverinsa tekevät työtä. Heillä on parempi mahdollisuus elämässä kuin hänellä itsellään. Meidän rehtorimme päätti ryhtyä toimiin, jopa niin, että hän itse joutuisi vaaraan työnsä puolesta. Ja hän otti kehitysvammaisia valmisteleviin kursseihin ja he osallistuvat eri tapahtumiin koulussa tai olisivat tarjoamassa myös eri tapahtumissa. Näin ehkä sitä kauttakin olisi löytynyt työantaja. Me myös mainostimme jonkin verran tätä paikallisessa lehdistössä ilman, että huomasimme sitten, että annoimme vanhemmille kuitenkin jotain toivoa. Kun he toivovat, että heidän lapsensa pääsisi laitokseemme, vaikka me pystyneet tätä tekemään, oli hyvin ilmeinen. Meidän toiveemme on, että jonain päivänä me pystyisimme antamaan myönteisen vastauksen näiden perheiden pyynnöille ja saataisiin aikaan sopimus tsekkiviranomaisten kanssa tämän hankkeen parissa, niin että koulu saisi keskeisen vastaanottointegraatio tehtävän kehitysvammaisten parissa, tarjota koulutusrakenteita heille ja olla myös välittäjänä yrityksiin päin tällä alalla. Me toivomme, että työn työntekijät, työnantajat voisivat tehdä työsopimuksen näiden henkilöiden kanssa edustajan välityksellä. Ja näin he olisivat motivoituneet myös palkkaamaan tällaisen hyvin lojaalin työntekijän, tietää kuitenkin, että hän voi aina palata kouluunkin niin, että tiedot ja taidot säilyisivät. Koulu puolestaan seuraa hänen ammatillista käyttäytymistään ja antaa jatkokoulutusta tarvittaessa. Sen jälkeen me kutsumme muut koulut seuraamaan meidän esimerkkiämme antamalla tukea meidän omaan kokemuksemme perustuen. Tiedämme varsin hyvin, että kehitysvammaiset eivät välttämättä vaurautta lisää meidän maissamme, mutta he kykenevät muuttamaan maailmaa heidän ympärillään. He opettavat meitä kunnioittamaan toisen erilaisuutta ja kunnioittamaan toisen erilaisuutta. Se puolestaan johtaa suvaitsevaisuuteen ja meidän maailmamme on näin vähemmän vaarallinen. Kiitoksia huomiostanne. Merci, Madame Rosikova. Kiitoksia. Sorry. De de s'occuper un peu votre. Kiitoksia tsekkikollegojen täytyy jotenkin hoitaa tätä asiaa. Tsekkiparlamentin edustaja ehkä voisi jotain tässä auttaa. Niin, minä tarkoitin, että minä puhun itse tämän parlamentin tsekkikollegojen kanssa. Ehkä he voisivat jotenkin täällä ajaa asiaa teidän puolestanne, että tätä ongelmaa voitaisiin korjata. Se on tekninenkin ongelma. Ensinnäkin täytyy aivoja muuttaa, sitten se kyllä menee. Ja nyt sitten tästä äskeisestä, anteeksi tämä minun ihan. Ja nyt sitten Merida Nellen Griffin. Uh, good morning, um, I'm Chief Executive. Hyvää huomenta. Olen Dublinin alueella ammattikoulutuskomitean johdossa. Me tarjoamme samantapaista opetussuunnitelmaa ja toisen tason koulutusta kuin muutkin vastaavat koulut. Meillä on 36 koulua vastuualueellamme ja viime vuosina olemme alkaneet toimintamme myös peruskoulutuksen parissa. Me... Ai hitaamminko? Selvä. It's, it's because I used to be a teacher. Minä olin ennen opettaja, joten olen tottunut aika lailla nopeaan tempoon. County Dublin VC is also co-patron to a further eight. Meidän alueellamme on myös vaikeassa asemassa olevia kouluja. Näissä kouluissa olen itse toiminut myös rehtorina ja myös tavallisessa koulussa vertailukohtana. Haluaisin kertoa kansallisesta tilanteestamme koulutusalalla ja hankalassa asemassa olevista nuorista. Oman kokemukseni perusteella. Euroopan unionilla on hyvin laajat tavoitteet Lissabonin agendan mukaisesti ja siinä on kaksi päätavoitetta. Demokratian edistäminen koulutuksessa ja toisaalta sosiaalisen inkluusion tavoite. Koulutusjärjestelmä nähdään keskeisenä alueena niin, että näihin politiikan tavoitteisiin päästään. PISA-raportissa todetaan, että äh, mukaanottavampi koulu, integroivampi koulu äh, tuottaa parempia tuloksia, kun otetaan huomioon oppilaiden sosioekonominen tausta. Irlannin yhteiskunta muuttuu kovaa vauhtia, myös sen koulujärjestelmä. Uudella vuosisadalla muutos on vain kiihtynyt. 90-luvun puolivälistä lähtien Irlanti on päässyt yhteen suurimpaan kasvuluvuista koko maailmassa taloudellisesti. Ja työmarkkinoilla tietysti koulutusjärjestelmän merkitys korostuu. Tänä kautena kehitys kuitenkin on tuonut esille sen, että talouskasvu sinällään ei riitä poistamaan köyhyyttä ja sosiaali- yhteiskuntaluokkien välisiä eroja. Irlannissa me näemme myös tuloeroja hyvin valtavasti. Yksi pääongelmista on se, että vaikeassa asemassa olevat nuoret ovat tietyissä kouluissa yliedustettuina, joka aiheuttaa tietysti kerrannaisvaikutuksia. Vanhemmilla on Irlannissa oikeus valita koulu vapaasti, toisin kuin monissa Euroopan maissa. Yli puolet oppilaista todellakin siirtyy toiseen kouluun eikä lähikouluun. Aktiivinen valinta ja paikallisten koulujen syrjintä on normi erityisesti keskiluokan parissa. Minkälaista valtion sääntelyä tällaisen koulujen väliseen kilpailuun ei ole olemassa? Toisen asteen oppilaitoksissa 99 kävi ilmi, että 50 prosenttia oppilaista tulee keskiluokasta ja ammattikoulutuksessa vain 25 prosenttia. Tällaisten jakolinjojen vaikutus on erityisen vakava, kun ajattelemme koulutusjärjestelmää ja vaikeassa asemassa olevia nuoria. Lainsäädännössä ja politiikan puitteissa on tapahtunut huomattavaa muutosta 90-luvun lopusta lähtien. 98 opetuslaki määräsi, että ministerin pitää varmistaa, että jokaiselle asukkaalle, myös vammaiselle tai erikoistarpeita omaavalle oppilaalle on tarjolla tukipalveluita ja hänen tarpeisiinsa sopeutettua koulutusta. Tätä lainsäädäntöä sitten täydennettiin vuoden 2004 erityisopetuslailla ja vammaislailla vuodelta 2005 näissä, tässä lainsäädännössä tehdään hyvin selkeäksi kaikkien oikeudet, mutta siinä on edelleenkin puutteita. Aina voidaan vedota siihen, että käytettävissä olevien resurssien puitteissa, ja nythän meillä on tietysti ongelma käytettävissä olevista resursseista. Nyt tämän talon, taloustilanteen valossa ongelma on yhä pahempi. kun integraatiopolitiikka myös vammaisten osalta on kirjattu lakiin, ongelma on tullut yhä ilmeisemmäksi. Kaikki, myös vammaiset oppilaat, voivat päästä tavallisiin kouluihin. Uusia koulurakennuksia on rakennettu esimerkiksi autististen lasten tarpeisiin ja olemassa olevia rakennuksiakin sopeutetaan tarpeiden mukaan toisen asteen koulussa oppilaita on, myös vammaisia oppilaita, mutta aina he eivät kuitenkaan pääse päästötodistustasolle. Aha, hitaamminko? Hitaammin, selvä. Minä tulen myös... Fast. Te luette puheenne. Se ei liity teidän kotipaikkaanne, vaan te luette puhettanne. Selitin juuri, että tulen... Slowly. Puhukaa hitaammin. Selvä. Eihän teidän tarvitse kaikkea lukea. Jos teillä on ajatus mielessä, niin kertokaa siitä. I come from a place called... Minä tulen Kerin kaupungista, jossa todellakin on tapana puhua nopeasti. Sekin on ongelma. Ongelma on niiden lasten suhteen, joilla on erityistarpeita. He eivät aina siis pääse päästötodistustasolle saakka ja valitsevat sellaisia, vain muutamia sellaisia aiheita, jotka johtaisivat äh, jatko-opintokelpoisuuteen. Vuonna 2008 viittaan siihen, mistä puhuin jo aiemmin kerrannaisvaikutusten suhteen. Koulutusministeri teki äh, kaikkien koulujen äh, sisäänotospolitiikasta tutkimusta – ja puhun tässä nimenomaan ammattikoulutuksesta, joka on integroivampi sektori. Näihin kouluihin otettiin sisään paljon enemmän erityisoppilaita kuin, kuin muihin kouluihin, ja tämäkin on ongelma. Edelleenkin tarvitaan lisää koordina- koordinointia paikallisella ja myös valtakunnallisella tasolla. Koska muutoksia on tapahtunut niin paljon lainsäädännönkin alalla uudella vuosisadalla, ei ole oikeastaan jäänyt aikaa valmistella koulujärjestelmää huomioimaan näitä oppilaita, joilla on erityistarpeita ja vammaisuutta. On hyvin vähän tukea tarjolla näille oppilaille silloin, kun he ovat toisen asteen oppilaitoksissa. Ongelma on se, että koulut toki toteuttavat integraatiopolitiikkaa, mutta eivät kuitenkaan toivi inklusiivisesti Sehän tarkoittaisi sitä, että koulun politiikkaa pitäisi muuttaa, eikä vain odottaa, että vammainen tai eri, erityisoppilas sopeutuisi olemassa olevaan tilanteeseen. Hallitus rajoittaa myös avustajien määrää. Tämä aiheuttaa valtavia ongelmia koko maassa eri kouluissa. Kun ajatellaan sosiaalista eriarvoisuutta ja alisuoriutumista, mistä tänään keskustellaan, jo monen vuoden ajan on tunnustettu, että ongelma alueelta olevat oppilaat tarvitsevat tukea, jotta voidaan puuttua näihin eriarvoistaviin tekijöihin. Noin 800-1000 lasta Irlannissa ei pääse koskaan toisen asteen tasolle. Ja monet jät- lähtevät koulusta ilman minkäänlaista päästötodistusta. Monilla lapsilla on myös luku- ja kirjoitustaidon ongelmia. Hallitus on päättänyt puuttua tähän tukipaketilla, niin sanotulla DESH-paketilla, jolla korostetaan tasa-arvomahdollisuuksia kouluissa. Tämä pätee nimenomaan sellaisiin kouluihin, joilla on tietty asema, tunnustettu asema, heikommassa asemassa olevina kouluina ne saavat tukipalveluja, on tarjolla tukitoimia myös vanhemmille ja koti opetukseen. Myös muut virastot tarjoavat integroidumpaa lähestymistapaa. Hiljan oppilaitoksia on pyydetty määrittelemään omat tavoitteensa kirjoitus- ja lukutaidon parantamisen suhteen niin, että saisimme selville, miten koulut edistyvät tässä asiassa. Tutkimus on kuitenkin tullut esille, että eh, piilossa olevat seikat voivat vaikuttaa myös kielteisesti. Tällaiset käytännöt on nyt nostettu myös tarkastajien tietoisuuteen. Kun koulutus- opetusministeriö on nyt perustanut sitten yli 16-vuotiaille vaihtoehtoisia koulutuspolkuja, kuitenkin tarvittaisiin paljon enemmän tukitoimia myös alle 16-vuotiaille, erityisesti niiden tilanteen helpottamiseksi, jotta jättävät koulun kesken. varmasti uudistukset myös ministeriössä Irlannissa tällä alalla olisivat tarpeen. Koulutusministeriö hiljan julkisti raportin siitä, että koulun päättävät saavat päästötodistuksen noin 88 prosenttisesti. Tämä on ennätysluku. Työmarkkinat luonnollisesti ovat vaikuttaneet tilanteeseen. Tämä on ollut hyvin tervetullut tullut tilanne, koska mitä parempi koulutus oppilailla on, niin sitä paremmin he sitten saavat työpaikan. DES-kouluissa nyt on päästy 5 prosentin parannukseen, mutta edelleenkin luku on pienempi, 73 prosenttia. Miehillä osallistumisaste on matalampi kuin naisilla. Ja myös suurissa kaupungeissa, missä on enemmän heikossa asemassa olevia, luvut ovat heikompia ekstra tuki, jota koululle tarjotaan näillä alueilla, on toki helpottanut tilannetta. Yhä harvemmat oppilaat pääsevät kolmannen asteen opintoihin. Tarkoitus on saada myös heikolta alueelta yhä enemmän oppilaita yliopistoihin, mutta tässä on kyllä vielä paljon työsarkaa. Johtopäätöksenä toteaisin, että Irlannin koulutusjärjestelmä on edelleenkin segregoitu usein äh, äh, sukupuoli pohjainen äh, jako toteutuu, sosiaalinen status, yhteiskuntastatus siellä näkyy. Edistys on paljon parempaa, kun huomioidaan myös haavoittuvat oppijat, mutta edelleenkin meillä on aukkoja. Vaaditaan pohdintaa ja politiikan, kehittämistä niin, että voidaan käyttää myös tukipalveluita erityisoppilaiden hyödyksi. Heikoilta alueilta tulevia oppilaita pitää tukea. Myös etninen tausta, vähemmistöasema tähän vaikuttaa. välttämättä näilläkään aloilla ei ole päästy siihen, että eriarvoistuminen olisi saatu pysäytetyksi tai sitä olisi helpotettu. Uusi tietokohtainen yhteiskunta tarjoaa valtavia mahdollisuuksia sosiaalisen eriarvoistumisen eh-, ehkäisemiselle ja vaurausmahdollisuuksia työllisyyden ja kasvun kautta ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan, mutta siihen sisältyy myös riski niin, että kuilu heikkojen ja vahvojen välillä kasvaa. Kun katsomme Irlannin tilannetta, ja sit niitä nuoria, jotka ovat hyvin heikossa asemassa, niin heidän tilanteensa eh, vain heikentyy. Nyt päätän puheeni ja pahoittelen sitä, että puhuin niin nopeasti. Nyt Helen Terwijn, joka on IMC Weekend Schoolin perustaja Alankomaista. Helen Terwijn, ik ben de oprichter van IMC. Minä olen Helen Terwijn, olen ollut perustamassa IMC Weekend Schoolia – joka on koulu, joka antaa täydentävää koulutusta nuorille alankomaissa, jotka asuvat heikommassa asemassa olevalla alueella. Minulla on pyritty kertomaan tästä hankkeesta ja se on minun missioni niin, että syntyy enemmän näkymiä koulutukseen, tässä on enemmän motivaatiota aikaan. Se osoittaa sen, miten tärkeää on saada tällaista täydentävää koulutusta. Kysymys on siis viikonloppukoulusta, miten me voimme sitä tukea. Me, tuemme, me saamme tukea kansalaisyhteiskunnalta ja kerron myös siitä, miten me mahdollisesti voisimme harjoittaa yhteistyötä, mitä ovat tulevaisuuden näkymämme. Niin, mikä tämä on? Kysymys on siis viikonloppukoulusta, jossa annetaan täydentävää koulutusta. Lapset voivat kolme vuotta joka sunnuntai käydä koulua. He ovat 10-14-vuotiaita ja he saavat, saavat opetusta kentästä tahansa Kysymys voi olla juristeista, lääkäreistä, matemaatikoista, taiteilijoista, toimittajista, ihmisistä, jotka haluavat kertoa työstään näille koululaisille. Kysymys on 10-14-vuotiaista nuorista, eivät pelkästään kerro näille lapsille, nuorille jotakin, vaan tekevät työtä heidän kanssaan. Miksi toimittajat ovat kehittäneet heidän kanssaan lehteä tai radiolähetystä ja lääkärit eivät tietenkään toteuta leikkauksia näiden lasten kanssa, mutta lapset voivat puhua lääkäreiden kanssa monista muista asioista ja tehdä kanssa jotakin muita mielenkiintoisia asioita käydä leikkaussaleissa tai vastaavaa. Ja Euroopan parlamentistakin meillä on yksi vieraileva opettaja. Ja aikaa, jonka koululaiset ovat myöskin käymään täällä tutustuakseen teidän toimintaan. Viikonloppukoulu on olemassa siksi, että yhteiskunnassa on niin ryhmiä, jotka tukevat sitä joka vuosi meillä on 2000 vierailevaa opettajaa eri ammatillisista ryhmistä. Ihmiset tekevät tämän korvauksetta. Meillä ei ole koskaan ollut vaikeuksia löytää vierailevia opettajia. Ja tämä on mielenkiintoista, koska yhteiskunnassa todella on tällaisia mahdollisuuksia, on potentiaalia. Ihmiset ovat valmiita tekemään jotakin tukeakseen nuorisoa, joka on heikommassa asemassa. Toinen tärkeä asia mitä kansalaisyhteiskunta antaa, on raha, koska viikonloppukoulua ei rahoita hallitus, vaan yritykset ja muut säätiöt. Meillä on nyt yhdeksän tällaista viikonloppukoulua suurissa kaupungeissa ja kaikki ne raho- saavat rahoituksensa yrityksiltä ja säätiöiltä yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Nämä rahat saadaan kokoon joka vuosi. Yritykset jopa pitävät tätä yhä tärkeämpänä. He katsovat yhä tärkeämmäksi antaa panoksensa yhteiskunnan hyväksi, investointikoulutukseen, joka, josta nuoret hyötyvät, on jotakin, mitä he tekevät mielellään. Yritykset ovat selvästi ymmärtäneet, mikä, minkä tekin varmasti voit todeta, että nuoret on omassa paljon nuoria, jotka ovat heikommassa asemassa, ja että heille pitää, heidät pitää saada osaksi yhteiskuntaa, eli nuoret, jotka ovat heikommassa asemassa, heihin kannattaa investoida. Mitä viikonloppukoulu tarjoaa? Tulokset ovat nähtävissä, ajatellen koululaisia, jotka ovat aiemmin olleet koulussa. Tämä koulu on ollut olemassa jo 13 vuotta olemassa. Nuori, vanhimmat koululaiset ovat nyt 23-vuotiaita, he tulevat itse opettamaan. Minusta on mukavaa, että nämä entiset koululaiset tulevat itse luokkaan opettamaan – he ovat opiskelleet hyvin erilaisia asioita ja siksi tämä on se viesti, joka meille syntyy viikonloppukoulussa. Tavallisessa koulussahan vain opitaan se, että vain korkeimmat suoritukset ovat kaikkein parhaimpia. Viikonloppukoulussa tilanne on toinen. Jokainen pyrkii itsestään löytämään sen, mikä on parasta, pyrkii löytämään lahjo- lahjoistaan sen, mikä on kaikkein parhain. Ja tämä on minusta mielenkiintoista myös ajatellen näitä aiempia koululaisia. Ja kontrolliryhmänä on tietysti ne nuoret, jotka ei, samalta alueelta, jotka eivät käy tällaista viikonloppukoulua. Ja heihin verrattuna nämä meidän koululaisemme ovat huomattavasti motivoituneempia, pyrkivät valitsemaan paremmin ammattiinsa, he pystyvät löytämään itsestään enemmän. Monet tulevat myös, tai pääsevät myös korkeimpiin kouluihin ja he todella löytävät asioita, jotka heitä kiinnostavat ja investoivat itseensä ja myös yhteiskuntaan sillä, että he viikonloppuisin käyvät koulusta ja tulevat kouluun opettamaan myöhemmin. Mitä suunnitelmia meillä on? Me emme halua suinkaan, että koko Alankomaat kokonaisuudessaan ja Eurooppa täytettäisiin tällaisilla viikonloppukouluilla. On erinäisiä syitä siihen. Se olisi varmastikin kallista. Ja toiseksi uskon, että tällaista voisi tapahtua aivan hyvin tavallisissakin kouluissa kansalaisyhteiskunta voisi olla osallisena tavallisissa kouluissa. Sitä voitaisiin edistää huomattavasti enemmän kuin nyt. Ja nuoria pitäisi motivoida löytämään itsestään paras. Että tuotettaisiin pelkästään todistuksia, vaan katsottaisiin, mitä nuorissa ihmisessä on. Tämä on meidän tavoitteemme Alankomaissa. Me pyrimme saman aikaan lisää integraatiota normaalin koulutuksen ja kansainvälisesti meistä olisi tärkeää, että kenties luotaisiin esimerkkikouluja Alanko Euroopassa, esimerkiksi Berliinissä, Pariisissa, Brysselissä, ja osoitettaisiin, mikä on mahdollista. Toivomme myös, että voisimme osaltamme edistää sitä, että aloitteet, joita me olemme saaneet aikaan, tulisivat yhä voimakkaampia. Olemme voineet nähdä, että liberaalien ryhmästä täällä Euroopan parlamentissa eräs edustaja on tehnyt esityksen eurooppalaisesta kesäkoulusta, ja siinä on taustalla ollut meidänkin esimerkki, me meidän olemme tukemassa tällaisen kesäkoulun toimintaa. Kysymys on siitä, että nuoret Euroopassa kesäisin voivat osallistua hyvin samankaltaiseen ohjelmaan. Tietysti nuoret ihmiset eri maista, tämä on minusta aivan erinomainen suunnitelma. Joten tulevaisuuden suunnitelmamme. Me haluaisimme tietysti muistuttaa toistuvasti ja osoittaa että täydentävä opetus parantaa koululaisten perspektiivejä ja näkymiä. He saavat kontaktia erilaisiin ihmisiin yhteiskunnista ja samalla yhteiskunta siirtyy nuorten suuntaan. Olemme tehneet dokumenttielokuvia, olemme kirjoittaneet asiasta ja olemme toistuvasti kiinnittäneet huomion siihen, mitä me teemme ja haluaisimme, että myös tavallisessa koulussa tapahtuisi tällaista toimintaa. Ja haluaisimme Euroopalle osoittaa, että on tärkeää, että kansalaisyhteiskunta on mukana nuorison koulutuksessa, ennen kaikkea kun on kysymys nuorista, jotka ovat heikommassa asemassa. Siksi minä vetoaisin teihin ja pyytäisin teitä tukemaan hankkeita, jotka aivat samanlaisia tavoitteita, joissa nuoria ihmisiä valmistetaan järkevään tehtävään yhteiskunnassa. Ja on tärkeää pitää mielessä, että koulunkäynnin keskeyttäjät ovat vain jäävuoren huippu. Ei pidä katsoa vain niitä nuoria, jotka eivät saa kouluaan lopun toimintaan pitää ryhtyä jo aikaisemmin, että voidaan välttää tällaista. Niin, investointi motivointiin, se on avainsana. Ja olenkin valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Robert Rein. Ja nyt meillä on European Youth Forumin johtokunnan puheenjohtaja Murad Mahidi. Olkaa hyvä. Vielen Dank. Da ich die... Kiitos. Kun tavallisesti puhun näistä asioista yleensä englanniksi, aion pitää puheenvuoron lyhyesti englanniksi. Thank you very much for the kind invitation to present the... Kiitoksia ensinnäkin, että pääsin esittelemään näkemyksiä tässä aiheessa, joka on meille tärkeä. Jos jotkut teitä tunne, niin me olemme riippumaton elin ja siellä on noin sata nuorisoneuvostoa ja nuorisojärjestöjä mukana kautta Euroopan. Me haluamme antaa valtaa nuorille osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan niin, että voivat kohdata elämäänsä. Ireland, please. te ole Irlannissa. Siis kuin hitaasti. Slower. Hitaammin. Ihan selvästi. Tai älkää lukeko. So, When talking about uh, education and... Kun puhutaan koulutuksesta ja heikommassa asemassa nuorisista, on tunnustettava, että kaikille pitäisi antaa taitoja ja mahdollisuutta kehittää persoonallista. Tämä edellyttää vahvaa politiikkaa, mukaan lukien myös oikeudenmukainen koulutusjärjestelmä. Valitettavasti edelleenkin on vahva yhteys sosiotaloudellisen aseman, siis vanhempien sosiaaliaseman ja koulutuksen koulutuksen välille, mitä tarjolla on nuorille. Meidän täytyy purkaa tämä yhteys niin, että useimmat nuoret voivat käyttää potentiaalia. Me olemme aina korostaneet oikeusperusteista nuorisopolitiikkaa niin, että on koulutuksen oikeus, mutta myös tämä on tunnustettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Mutta nuoria ei pitäisi pelkästään nähdä oikeuden haltiona vaan heitä pitäisi myös olla oman koulutuksensa haltioita. Voivat päättää minkälaisen koulutusväylän valita ja jopa muuttaa suuntaa. Se merkitsee sitä nuorten, mitä se pystyä tekemään valistunut päätös, jos haluat lopettaa koulutuksensa henkilökohtaisiin intresseihinsä ja suunnitelmissaan perustuen. Tämä merkitsee, että ihanteellisessa tilanteessa koulupudokkaan valinta voi olla myös tietoinen valinta ja voi palata koulun myöhemmin, joko samaa koulutusta jatkaen tai ehkä muuttaenkin. Mutta nyt Euroopassa on nähtävissä, että oikeastaan se, mikä määrää sen, tuleeko lapsesta koulupudokas vai ei, on hänen tai hänen perheensä sosiaalitaloudellinen asema. Kaikki eivät ole samassa asemassa, ajatellaan kulttuuria tai inhimillistä pääomaa. Lisäksi koululaitokset ja ympäristöt tarjoavat vain bulkkitietoa eikä aitoa oppimiskokemusta niin, että huomioidaan nuoret ja nuorten tarpeet keskiössä. Tällä on kielteisiä varsinkin nuoriin, jotka ovat haavoittuvista ryhmistä, vähemmistöt ja maahanmuuttajat muun muassa. Siksi koulupudokkaat on ilmiö yhteiskunnassamme, koska johtuu eriarvoisuudesta. Koulun keskeyttäminen on yksi suurimpia haasteista. Jos ajatellaan koulupudokkaiden aiheuttamat kustannukset ovat hyvin korkeat sekä yhteiskunnalle että yksilölle. Monet toivot, ei-toivotuista seurauksista ovat kytköksessä toisinsa. Ne tulee noidan kehää, joka johtaa vielä pahempaan syrjäytymiseen. Siis köyhyys johtaa suurempaan riskiin, koulupudokkuuteen ja se johtaa köyhyyteen. Mitä voitaisiin tehdä tämän kehän purkamiseksi? No ennen kaikkea pitäisi olla lähellä oppijaa, siis koulua ja yhteisöä, jotta ollaan tuloksekkaita paikallisella tasolla. Kansallisen Euroopan politiikan täytyy tukea tätä. Euroopan tasolla varsinkin koulutus voisi olla horisontaalisempi juttu. Olemme kiitollisia tästä sitoutumisesta väitä koulupurokkaiden määrää myös komission tiedonannossa, mutta se ei riitä. Täytyy varmistaa, että meillä on taloudellisia ja rahoituksellisia sosiaalisia esteitä vähemmän, ja ne poistetaan kokonaan. Me uskomme myös vakaasti, että ketään ei pitäisi jättää taakse. Pitäisi saada tasapaino myös osaamisen edistämisessä ja mobilisoida inhimillisiä rahoitusvoimavaroja niin, että koulutusjärjestelmät pystyvät myös huomioimaan kaikki taitotasot ilman syrjintää, eikä pelkästään vain vähemmistölle. Siksi koulutusuudistusohjelmassa pitäisi huomioida tämä myös. Yksilön tarpeet täytyy ottaa koulutuspolitiikan keskiöön. Pitäisi olla joustavia tapoja täydentää koulutusta, varsinkin ää, ää, huomioida erilaiset nuoret. Me esitämme, että esimerkiksi meillä olisi pätevyyssertifikaatin, että jokainen, joka jättää koulutuksen, jossain vaiheessa saisi oikeuden saada sertifikaattitodistus, jossa kerrotaan, mitä hän on oppinut ja mitä taitoja hankkinut. Näin koulupudokkaat voivat aloittaa uudelleen koulutuksen siitä, mihin jättivät. Sitä pitäisi rohkaista. Lisäksi henkilökohtainen neuvonta ja oppilassuuntautunut ohjelma edellyttävät vahvistamista. Nuorilla pitäisi olla vaihtoehtoja, koulutusohjelmia, harjoittelua, vapaaehtoistoimintaa ja käytännöllisempää pätevyyttä. Se pitäisi olla kuitenkin ilmaista. Ja tarvitaan tukijärjestelmikin niin, että nuoret voisivat olla itsenäisiä. Esimerkiksi että kaikkien nuorten pitäisi pystyä valitsemaan oma koulutusväylänsä itsenäisesti ilman ulkoista painetta. Sitä nyt ei ole juurikaan nähtävissä muun muassa eurooppalaisissa yhteyksissä. Eikä kyllä pelkästään taloudesta, vaan myös oikeuksista. Itse kun tulen nuorisojärjestöstä ja edustan täällä nimenomaan kattojärjestöä, niin haluaisin korostaa myönteistä vaikutusta, joka nuorisojärjestöllä on ennaltaehkäisyssä ja siihen, että puututaan koulupurokkaiden asemaan. Nuorisojärjestelmät voivat tarjota myös ei-muodollista koulutusta nuorille ja antaa järjestön jäsenillä – myös oman arvon tuntoa ja vastuuta omasta elämästä. Lisätä sosiaalitaitoja ja myös erilaiset taitoja, jotka ovat hyödyllistä muodollisessa koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Nämä taidot täydentävät totta kai muodollista koulutusta, mutta ne voivat myös korvata ne, joita muodollinen koulutus ei pysty tarjoamaan. Nuorisojärjestöt tämän lisäksi myös luovat siltoja ei-muodollisen ja muodollisen koulutuksen välillä tarjoamalla ei-muodollisia koululle. Nuori oppia on nimenomaan oppimisen keskiössä, näin se on houkuttelevampaa myös. Ja nyt osallistumisen kysymys nuorten kohdalla koulutuksessa on myös keskeinen. Esimerkiksi kouluoppilasliitot tarjoavat myös erilaista kansalaisuutta kouluissa, mutta ne ovat myös oppilasystävällisempiä. Ja näin ollaan tietoisia myös koulupurokkaista, niin että nuoret saavat mahdollisuuden. Epämuodollinen koulutus, koska se on vapaaehtoista, ei tietenkään voi korvata puutteita muodollisessa koulutusjärjestelmässä, mutta se, että tunnustetaan myös ei-muodollisen koulutuksen arvo muodollisessa koulutuksessa niin, että lisätään tukea, näin oppilaat voivat myös ovat enemmän oppimispaikkoja yhteydessä niin ja vastaavat nuorten tarpeita, varsinkin jos niin heillä on vähemmän mahdollisuuksia. Se ei tarkoita pelkästään, että sillä on myönteisiä vaikutuksia koulupudokkaisiin, vaan se antaa myös heikommassa asemassa oleville nuorille mahdollisuus purkaa tämä kehä ja alisuoritus. No, nyt odotan mielenkiinnolla teidän kysymyksenne ja kommentteja. Kiitos kovasti. Ja näin, tulemme nyt keskusteluun kollega Fisas on ensimmäisen pitänyt puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kaikkia onnitella alustajia esityksistä, joita he tekivät ja työstä, jota he ovat tehneet, mikä on hyvin tärkeää. Rosikova, noki. Rosikova, joka puhui minusta aika outoa tämä lainsäädäntö Tsekin tasavallassa, koska minusta olisi eh, katsoa, että voitaisiin tehdä jotakin sille, että he eivät kielletään työskentely yritykseksi Espanjassa. Tilanne on päinvastainen, on laki. Tällä hetkellä en voi kertoa yksityiskohdista, mutta suurilla yrityksillä on velvoite ja instituutilla on velvoite antaa tietylle määrälle työntekijöitä työpaikkaa, jotka ovat vammaisia, olipa kysymys henkisestä tai fyysisestä vammasta. Siis yrityksenä ja suurilla instituutioilla on tällainen velvoite. Ja haluaisin sanoa teille, että myöskin meidän puolueemme päämajassa Madridissa työskentelee mies, nuori mies, joka pystyy täysin hoitamaan tiettyjä tehtäviä, esimerkiksi puolueen vastaanotossa. Ja hän on eräs, eräs työntekijöistä, josta pidetään hyvin paljon. Haluaisin myöskin sanoa, että ajatus siitä, että olisi vaihtoa, joka koskisi henkilöt, joilla vaikeuksia olisi asia, joka esimerkiksi voisi saada tukea mahdollisimman pikaisesti. Ja sitten eräs ehdotus teille, minusta tällainen myöskin vammaisten ja vaikeuksia olevien, heikommassa ihmisten integrointi, myös maahanmuuttajien integrointi on sitä, että täytyy myöskin miettimään mahdollisuuksia, joita esimerkiksi urheilulla voisi olla näissä asioissa. Monissa maissa tätä on kokeiltu ja minusta se voisi näyttää hyvin mielenkiintoiselta. Thank you. Then, uh, Kiitos. Rova Trypel. Ja, dank, Doris. Kiitos Doris. Minä haluaisin mielelläni myöskin äh, kääntyä puhujien puoleen, että helposti kysymys on noidan kehästä. Ajattelen heikommassa asemassa olevuutta, vammaisuutta, tämä me kaikki tiedämme pyytäisinkin tätä kaikkia mainitsemaan muutaman konkreettisen esimerkin siitä, miten voidaan saavuttaa nuoret, joilla on erilaisia ongelmia. Mehän tiedämme kaikki esimerkiksi ongelmat, jotka liittyvät siihen, että on nuoria, jotka eivät enää ole valmiita menemään kouluun. Miten heidät voidaan tavoittaa, millä välineillä, miten heistä voidaan olla kiinnostunut, miten saadaan aikaan tiettyä jatkuvuutta, miten vahvistaa heidän itsetuntoaan, ja tässä mielessähän äh, tällä Euroopan tasolla meitä kiinnostaa aina se, että olisi hyviä esimerkkejä niin, että muutkin voivat hyötyä niistä. Ja olisin kiitollinen teille, jos te voisitte kertoa, miten te otatte yhteyttä nuoris- nuorisoon, miten saatte motivoitua heitä, koska sehän usein on pääongelma. Miten te teette tätä arkipäivässä? Can I uh, comment on this question? Ah. Ich möchte gerne auch zu dem Thema was sagen. Ich Haluaisin sanoa vielä jotakin. Olen, haluaisin jatkaa sitä, mitä kollega Tryvel totesi. Olisi hyvä, jos olisimme saaneet enemmän esimerkkejä. Tsekin tasavallan esimerkki on hyvä, myöskin tämä viikonloppukouluesimerkki on hyvä. Mutta haluaisin tietää, miten saatte nuoret näihin viikonloppukouluihin – tuleeko sinne vain nuoria ihmisiä, jotka muutenkin jo ovat kiinnostuneita koulutuksesta. Tuleeko sinne sellaisia, joita koulutus ei kiinnosta lainkaan? Tuleeko sinne nuoria, jotka eivät tiedä, mitä tehdä vapaa-aikana? Miten, nämä, miten tavoitatte nämä nuoret ihmiset? Tämä olisi tärkeä tieto, koska muutenhan tällä viikonloppukoululla on tällainen täydentävä luonne vain niiden kannalta, jotka muutenkin ovat valmiita käymään koulua. Saake oli ajatuksen takana, että te, tämä kulminen järjestelmä olisi mukava, jos hän olisi paikalla, mutta ehkä olisi varmaan tulee tilaisuus myöskin sitten nähdä hänet toisena hetkenä täällä. Sitten vielä haluaisin kääntyä kollega nuoren miehen herra Murad Mahidin suun puoleen. Se, että te haluatte, että tunnustetaan koulutus, joka ei ole muodollista, tämä on aihe, joka on ollut meidän esillä jo pitempään lähikuukausina, lähivuosina tulemme puhumaan siitä, miten Europassia voidaan muuttaa, parantaa, kehittää. Europassahan on olemassa. Ja minusta se on hiukan liian tiukasti sitoutunut muodolliseen koulutukseen. Toivoisin kovasti, että Europassi sisältäisi jotakin, joka mahdollistaisi sen, että sieltä näkyisi myös sen, että jos nuoret ovat toimineet aktiivisessakin tietty, tietystä tehtävässä ja ovat tehneet vapaaehtoistyötä tai vastaavaa. Eh, tämä on asia, jota, jota olemme esittäneet myöskin komission suuntaan useaan otteeseen. Adam, kollega Adam Pokorin varmastikin tähän asiaan tulee vieläkin tämän huomiota. Tässä oli se, mitä minulla oli sanottavana, ja nyt rova Hannibal. Thank you, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustajille. Saimme kuulla mielenkiintoisia alustuksia. Haluaisin jatkaa siitä, mitä te itse puheenjohtaja ja Rova Tryppel totesitte. Todellakin kyse on aina viime kädessä voimavaroista. Kuten tiedätte, minä olen esittelijänä koulupudokas mietinnössä – olen juuri sen kirjoittanut, täytyy nyt vielä käännättää tällä viikolla. Ikävä kyllä en voi tätä enää ottaa mukaan. Ehkä tarkistuksiin. Minä halusin kysyä teiltä, ei niinkään voimavaroja, joita teillä on käytössänne, vaan mitä lisävaroja on tarjolla nuorille, joiden kanssa teette työtä. Esimerkiksi yksi syy koulupurokasilmiön on, että ei ole rahaa. Joskus on liian kallista jatkaa koulutusta. Oletteko tietoisia jostain ohjelmista omissa jäsenmaissanne taloudellisen tuen tarjoamiseksi, niin että nuoret voivat jatkaa koulua? Mitä tukea te saatte työdellenne? Minä olen sama puheenjohtajan kanssa, että olisi kiva tietää muistakin esimerkkeistä mutta aina olen huomannut, että kyllä hyvää työtä tehdään. Niin itse teetään vain suuremmasta työtä, mutta kuitenkin viime kädessä riippuu siitä, onko ihmisiä tarjolla, onko rahoitusta. Todennäköisesti meidän pitäisi miettiä laajempaa järjestelmää niin, että olisi yleisempiä määräyksiä. Se on kovin tilkkutekin omainen. Sitten rahoituksesta vielä. Haluaisin siis tietää enemmän teidän hankkeissanne ja nuorten parissa. Äh, ja Rova Griffin, te sanoitte, että, että heikommassa olevat nuoret ovat ennen kaikkea ammatillisissa kouluissa. Se on totta. Toisaalta olen iloinen siitä, että he ovat siellä, koska he, jotka käyvät niitä kouluja, heillä on suurat mahdollisuudet kehittää taitoaan löytää ylipäätään omat taitonsa. Että se riippuu siitä, miten hyviä koulut ovat, miten hyviä opettajat näissä kouluissa ovat, miten he pystyvät suhtautumaan oppilaisiin. En siksi valittele tätä. Teidän puheessanne kuulin hiukan sellaisen sävyn, että te valittelitte sitä. Valitella tietysti sitä, että opettajien koulutus ei välttämättä ole asianmukaista, mutta eilen toisessa yhteydessä kollegan Biski ja minä viittasimme siihen, että on tärkeää, että nuoret saavat muitakin mahdollisuuksia meni korkeamman koulutuksen sijasta mennä ammatillisen koulutuksen ja oppia ammatin, joka heidän kannaltaan on parempi. Joten tässä mielessä olemme niin samalla tasolla näemme samat ongelmat, ongelmat liittyvät koulut, opettajakoulutukseen. Enkä ole ymmärtänyt, mitä Rova Hannibal tarkoitti sillä, että, että koulu on kallis. Ei koulun tarvitse olla kallis. Minusta oikeus käydä koulua on maksutonta. Onko tämä nyt erityinen brittiesimerkki vai mitä te oikein tällä tarkoititte? Voisitte ehkä hieman selittää tätä. Rova Hannibal, kertokaapa minulle, mistä oli kysymys ja sitten äh, saavat vieraat tilaisuuden vasta kysymyksiin. Kenties en puhunut aivan selvästi tässä kohtaa. En puhunut siitä, että koulut olisivat ilmaisia, vaan puhuin erilaisista tilanteeseen puuttumisista ja niiden kustannuksista. Puhuin rahoituksesta, jota käytettäisiin sen siinä tarkoituksessa, että nuoret pysyisivät koulutuksen parissa. Jotkut lähtevät koulusta pois, keskeyttävät koulun, koska heillä ei ole varaa jatkaa koulunkäyntiä. Tarvittaisiin lisärahoitusta. Kyse ei ole siitä, että koulutus olisi ilmaista, vaan puhuin siitä, että, että mistä saadaan se lisärahoitus, joka tarvitaan näille ylimääräisille hankkeille. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt on kyse syrjäytymisestä ja köyhyydestä. Se on iso aihe. Sinne voi panna mitä tahansa. Se, että olisi täsmällisestä toimista kyse tai luettelo eri hankkeista, ohjelmista pitäisi olla selkeä poliittinen näkemys. Mielestäni minulle on tärkeää, että me tarvitsemme järjestelmiä, jotka, miten sanoisin, että meillä on tietenkin enemmistöjärjestelmä muuten on siihen sopeuduttava. Lähestymistava johtaa erotteluun köyhät, sopeutumattomat tai fyysisesti tai fyysisesti. Tämä vastaan ajatusta. Ranskassa meillä tällainen ongelma on. Minä tulen köyhältä alueelta, isäni on työläinen, Ranska oli ensimmäinen kieleni, olen sen oppinut Ranskassa. Tämä on ensimmäinen kieleni. Minä olen elänyt lähellä Lionia järjestelmässä, jossa 80-luvulla meillä oli sosiaalinen sekoitus eri kulttuureista, sosiaalisista luokista. Se on erittäin tärkeää tämä, koska voin hyvin ajatella, että on, minä olisin jotain muuta kuin työläinen, kuten isäni. Ei niinkään kauan sitten se oli aivan katastrofaalista, koska silloin oli vain samoista sosiaalista luokista ja kulttuurista ihmisiä samalla alueella. Tällainen erottelu on aika dramaattista. Me tarvitsemme järjestelmä, kuten sanottiin, että meidän täytyy miettiä politiikkaa myös koulutuksen näkökulmasta – minkälaisissa sosiaalisissa yhteyksissä koulutusjärjestelmän ansiosta pitäisi saada mahdollisuudet kaikille, olivat nuoria tai lapsia tai aikuisia, että he pääsivät järjestelmään mukaan. Varmasti on uusia tekniikoitakin, välineitä. Tietokoneet on yksi esimerkki että on mahdollisuus käyttää tietokeinoita, vaikka ei ole niihin tottunutkaan. Ja olisi mahdollisuus, mutta ainakin tarvitaan poliittinen näkemys, avoimia järjestelmiä erilaisille ihmisille, eikä järjestelmiä, joissa on laatikoitu ihmiset. Se on tärkeää. Tämä on aika tärkeää, koska on kyse siitä, että elämme yhdessä. Siitä on kyse. Vielä ottaisin kantaa sen verran, että minua aika paljon ihmetytti, kun hän totesi, Rova Prusikova, että vammaiset eivät voi vaurautta lisätä maassa aikaa. mitosta kuulla tällaista, se on väärin mielestäni. Vammaiset voivat kyllä vaurautta lisätä. Meidänkin näkemyksemme täytyy muuttua, että kuka tahansa, olipa hänen profiilinsa mikä tahansa, miten niin sopeutumaton, mitä se tarkoittaa siis yhteen tietty järjestelmään sopeutumaan ehkä, mutta sehän voi olla avoimenkin, avoimempi järjestelmä, että kaikki pääsevät siihen mukaan. Merci, Madame Benarabatou. Maintenant on commence. No niin, kiitoksia. Sitten kuullaan speakereitä. Rova Prosikova. Mans umgekehrt. Mans umgekehrt. Tämän järjestystä toisinpäin. Aloitamme nuorella miehellä ja sitten alkuun takaisin. Olkaa hyvä. Murad Mahidin. Kiitos. Täällä puhuttiin hyvin mielenkiintoisista asioista. Pyrin hiukan nyt tässä jotenkin esittämään ajatukseni järjestetyssä muodossa, mitä Rova Trippel otti esille, miten vahvistetaan oma itsetuntoa, miten voidaan tavoittaa nuoret, jotka elävät heikommissa olosuhteissa. Meille nuorisojärjestölle tämä on hyvin vaikea kysymys, koska usein itse näemme, että ei ole helppoa tavoittaa, mennä ulos. Me joudumme toteamaan, että osallistuminen sosiaaliseen elämään, sen oppii nuoresta. Ja mitä varhemmassa vaiheessa lähdetään liikkeelle, aivan lapsuudesta jo sitä suuremmat mahdollisuudet on sille, että nuoret ja lapset voidaan saada mukaan nuorisojärjestöihin ja vapaaehtoistoimintaan. Kuitenkin on todettava, että se ei aina ole yksinkertaista. Joudumme toteamaan, että usein on kysymys kommunikaatioongelmista nuorisojärjestöjen ja näiden heikommassa asemassa olevien sosiaalisten ryhmien välillä. Tämä lähtee jo liikkeelle vanhemmista. Meidän on löydettävä joitakin keinoja tässä löytää ratkaisuja, jotkin nuorisojärjestöt ovat menestyksekkäitä. Usein kuitenkin näemme sen ongelman, että viime kädessä me joudumme tekemisiin rahoituksellisiin puitteisiin, jotka merkitsevät sitä, että tarvitaan enemmän tukea nuorisotyölle. Mikä sitten on menetelmä, jolla tästä voistaisiin päästä tästä ongelmasta? Se että nuorisotyö löytäisi nuoret eikä odottaisi, että nuoret tulevat nuorisojärjestöihin. Se on myöskin asia, jossa tarvitsisimme enemmän tukea. Rova Pakte, puhuitte lyhyesti ammattikouluista. Olette oikeassa. Se ei ole mitään huonoa siinä, että käydään ammatillisia kouluja. Tärkeää kuitenkin on, että ei saa olla sosiaalisesti ennalta määrättyä, kuka menee ammatilliseen koulutukseen ja kuka menee korkeampaan koulutukseen – ammattikoulut varmasti voivat olla hyvä mahdollisuus nuorille ihmisille löytää itsensä, valita ammatin, jota he myöhemmin haluavat harjoittaa, mutta ei saa olla niin, että vain köyhien perheen lapset menevät ammatillisiin kouluihin, kun taas vauraiden perheen lapset menevät lukioihin. Samaan aikaan ammatillisissa kouluissa tarvitaan tietysti myös samanlaista laatua kuin muissakin kouluissa. Ei saa olla niin, että ne jäävät lapsipuolen asemaan. Ja vielä lopuksi eräs ajatus, joka nousi mieleeni, mitä, mikä liittyy siihen osallistumisen vaikeuteen, on se, että on syntymässä gettoja yhteiskuntaan, jos sosiaaliset ryhmät eivät enää sekoitu. Noin maantielissä katsottuna tulemaan hyvin vaikeaa saada vedettyä eri ryhmiä mukaan. Olin onnekas sikäli, että vanhempani veivät minut nuorisojärjestöön, joka ei toiminut sillä alueella, jossa asumme, mutta muuten en varmastikaan koskaan olisi mennyt mukaan vapaaehtoistyöhön nuorisotoimintaan. Tämä voi olla hyvin vaikeaa. Ja tässä näin, että on tällaisia lisäesteitä. Tässä ensimmäisiä ajatuksiani. Olisimme saaneet vielä tietää, miten te teette tämän, mistä te lähdette liikkeelle, mitä te teette. Kuvaus, sen kyllähän mekin pystymme tekemään, mutta olisimme halunneet tietää, miten te teette konkreettisesti omassa organisaatiossanne tämän, miten te löydätte nuoret. Me pystymme loistavasti kuvaamaan asiaa, sitä olemme tehneet päivästä toiseen. Eipä tässä nyt sitten voi mitään. Hmm. No, sitten Rova Terväin, viikonloppukoulut. Um, ik zal proberen concreet te zijn hoe krijg je... No niin, yritetään olla konkreettisella tasolla. Miten voisimme tavoittaa nuoret? Kymmenvuotiaista lähtien me pyrimme tavoittamaan nämä nuoret. Ja mitä me oikeastaan konkreettisesti teemme? No esimerkkinä voisin todeta, että tutkimukset ovat osoittaneet, että Nuoret ovat koulun keskeyttäessään todenneet, että, että ei, ei sieltä koulusta oikeastaan saa sitä, mitä minä sieltä haen. Ja hieman tässä hengessä he ovat todenneet, kun heiltä on kyselty syitä koulun keskeyttämiselle. No sunnuntaikoulussa me olemme yrittäneet huomioida tämän niin, että tarjontaa muotoiltaisiin ja sopeutettaisiin niin, että se houkuttelisi nuoria Oikeastaan meidän ongelmanamme ei ole se, että me eh, tavoittaisimme nuoret, vaan meillä on se resurssiongelma, että miten me voimme sopeutua siihen, että kaikki voidaan ottaa vastaan. Kaikki, halua, kaikki nuorethan haluavat oppia, kunhan oppimisen kohde on jotakin sellaista, joka heitä kiinnostaa ja hyödyntää, hyödyttää. Kymmenvuotiaat eivät ole vielä liian vanhoja. Siinä vaiheessa voidaan vielä vaikuttaa nuorten ajattelutapoihin. Täytyy investoida siihen, että luottamus on molemmin puolista. Aina viikonloppuisin me havaitsemme, että 14-15-vuotiaat nuoret itse haluavat osallistua viikonloppukouluun niin, että he voisivat paremmin integroitua yhteisönsä elämään. Koskaan ei ole liian myöhäistä opettaa tätä ajattelutapaa, juurruttaa sitä. Tästä kyllä tarjoutuu lapsille ja nuorille paljon uusia mahdollisuuksia. Toisaalta on puhuttu myös epävirallisesta, epämuodollisesta koulutuksesta – Luonnollisesti täytyy opettaa luku- ja laskutaitoa. Tämä nyt on kaiken perusta, mutta sen lisäksi tarvitaan myös paljon muuta. Me puhumme lapsista, jotka tulevat tietyn tyyppisestä taustasta. Virallisen opetusohjelman lisäksi täytyy opettaa myös lukuisia taitoja, käytännön taitojakin. kaikki kansalaiset eh, voisivat osallistua näihin koulun ulkopuolisiin kursseihin ja koulun ulkopuoliseen koulutukseen ja esimerkiksi harjoittelumahdollisuuksia, kursseja, lyhytaikaisimpia kursseja voimme tarjota nuorille. Joka tapauksessa Alankomaissa olemme havainneet sen, että tietyillä aloilla virallinen koulutus on puutteellista. Se ei vastaa kaikkiin tarpeisiin, vaikkakin se on hyvin järjestettyä. Mutta kuitenkin on tärkeää, että pyritään tarjoamaan myös epävirallisia, epämuodollisia väyliä pätevyyden lisäämiseen ja taitojen kartuttamiseen. Meillä ei ole sitä ongelmaa, että meidän pitäisi houkutella nuoria, vaan haasteenamme on ottaa kaikki vastaan. Tietysti tarjontaa täytyy sopeuttaa kysynnän mukaan. Tietysti meidän täytyy sitten toimia niin, että saisimme tuoksemme myös yhteiskunnan tuen ja myös taloudellisen tuen. Yritykset Erilaiset rahastot luonnollisesti tukevat meitä, mutta kaikki toimii vapaaehtoispohjalta. Griffin. Griffin. Thank you. Um, and... Kiitos, kiitos huomioista. Osuvat oikeastaan asian ytimeen. Monelta osin kysyt oikeastaan, että kuutaisin jotain käytännönläheistä. Mainitsen kolme asiaa. Englannin koulutusjärjestelmästä kysyttiin ja myös mitä maksaa, jos jatkaa koulua. Se on tullut esille selvästi, varsinkin hyvien oppilaiden kohdalla, jotka ehkä menisivät jatkokoulutukseen. Meillä on ohjelma, joka on toiminut opiskelijoiden kanssa niin, että voisivat jatkaa korkeakoulutukseen. Se on toiminut erittäin hyvin muun muassa siltä osin, että heillä on ollut mahdollisuus saada apurahaa, jos saavat, jos opiskelevat tietyn määrän päiviä, niin saavat apurahaa pienen summan, mutta se vaikuttaa siihen, jatkavatko vai eivät koulutusta. On 15 vuotta ollut käynnissä jo. Näin opiskelijat ymmärtävät, että voivat jatkaa opiskelua ja apurahojen merkitys vain kasvaa, koska nyt on jo tavallaan avattu latu jatkokoulutukselle. Joku mainitsi myös opettajakoulutuksen. Se on tosi tärkeää, nimittäin useimmiten opettajat, kun saavat koulutusta, saavat opetusta akateemisissa aineissa. Heitä ei ole opetettu opettamaan erityistarpeisia opiskelijoita tai oppilaita, tai jos ajatellaan maahanmuuttajaoppilaiden opettamista, kotikielen opettamista esimerkiksi, tai jos on kyse lapsista, joilla on paljon sosiaalisia ongelmia yhteisten ongelmien takia. Eli jatkuva opettajakoulutus on tärkeä. Meillä kyllä on ohjelmia myös erityistarvekoulutusta varten, myös esimerkiksi kotikieliopetusta varten, että se olisi tuloksellisempaa. Ei niin, että pannaan oppilaat luokkaan. Se tuli, tuli aikaisemmin esille, että mihin heillä on oikeus. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Opettajakoulutus on siis tärkeässä asemassa. Varmastikin kun muistelevat kouluaikoja, niin opettajia, joilla oli jonkinlaista vaikutusta heihin. Ja se koskee varsinkin lapsia huonolta alueelta. Selvityksessä on käynyt, että kouluprokat sanovat, että opettaja ei tykännyt musta. Ja oma arvon tunteminen niin alas opettajien käytöksen vuoksi, että, että näin heistä tulee koulupurokkaita, koska ovat huonommalta alueelta. Työopettajien varissa on erittäin tärkeää koko ajan – eikä myöskään saa unohtaa tätä tunnepuolta opettamisessa, kun tämä on erityisen tärkeää lasten kohdalla, jotka tulevat huonommista oloista. Meillä on useita ohjelmia käynnissä, varsinkin yli 16-vuotiaille. Yksi hyvin tuloksekas alle 16-vuotiaillekin tai niillä rajoilla oleville. Kollegani on oikeassa, meidän täytyy enemmän tarjota käytännöllisiä aiheita, aineita, käsitöitä, kotitaloustyötä. Meillä on myös jalkapalloklubi esimerkiksi. Espanjan kollega totesi, että urheilu on erittäin tärkeää ja sen avulla ihmisen saadaan mukaan. Täytyy kaikki mahdollisia keinoja, jotta nuoret pysyisivät ohjelmassa. Vaikeutena on se, että meillä on niin vähän rahaa ohjelmiin. Ja tässä joutuu tasapainoilemaan sen kanssa, mihin raha menee. Meneekö se tuohon vai tähän vai johonkin muuhun. Aina joutuu valitsemaan verrattuna peruskoulutusta, niin rahat ovat kyllä hyvin vähäiset. Mutta pienilläkin summilla voidaan saada aika valtavia tuloksia. Nimittäin kun on puheen kaikkein suurimmassa tarpeessa olevista opiskelijoista, oppilaista, niin usein on kyse siitä, että pidetään heidät pois vankiloista. Usein on kyse pienistä opiskelijamääristä ja niinpä pienillä summilla saada jotain aikaan. Ohjelma kyllä on ja ne toimivatkin. Toimisivat paremmin, jos oli rahaa, olisi raha enemmän. Kiitos ja viimeisenä Rova Brozikovaa. Je voudrais tout à Haluaisin ensinnäkin reagoida eh, Ranskan edustajan kommentteihin. Minä sanoin, että puhuin eh, vammaisista, joilla on joku, joku kevyt tai keskivaikea vamma, ja he eivät voi antaa omaa panostaan maan taloudellisen vaurauden näkökulmasta, mutta he voivat toki osallistua maittemme moraaliseen kehitykseen. No sitten espanjalaisen edustajan puheenvuorosta kommentoisin, että myös työnantajilla on oma vastuunsa ja roolinsa, kun ajatellaan sitä, että he palkkaavat vammaisia omien edellytyksensä mukaisesti. Kun ajatellaan trisomia-vammaisia, niin välttämättä aina heidän oikeutensa ei toteudu. Jos vaikkapa on lievästi vammainen henkilö, niin hän voisi olla työ pajatoiminnassa mukana ja tuottaa tiettyjä tuotteita ja kenties yrityskin voisi olla tukemassa sitä kautta, että ostaisi näitä työpajan tuotteita. Tämä kenties voisi olla helpompi ratkaisu. pyrkimys on saada pidetyksi oppilaat koulussa aina 15-17-vuotiaaksi saakka, vaikkakin he sitten joutuisivat käymään jonkun luokan uudestaan. Maahanmuuttajien lapset käyvät koulua ja usein ongelmana on nimenomaan koulun keskeyttäminen. Meillä on esimerkiksi mustalaislapsia, romanilapsia, jotka välttämättä eivät osallistu koulutyöhön. Jos he käyvät koulua, niin sitten perhe menettää tiettyjä perheetuuksia. Tavoite on pitää heidät koulussa 15-17-vuotiaaksi saakka. Vielen Dank. Kiitos. En oikein ymmärrä. Mainitsitte oppilaan, joka opiskeli reippaasti ja tehokkaasti, mutta hän ei oikeastaan löytänyt paikkaansa, koska lainsäädäntö ei antanut mahdollisuuksia. Miksi te, tehtaat eivät työllistä tämän tapaisia tapauksia? Lain mukaan vaaditaan oikeustoimikelpoisuutta, jotta voi allekirjoittaa työsopimuksen. Hänellä ei ole oikeustoimikelpoisuutta. No se on ristiriita vai? Mutta me haluaisimme, että koulun ja yrityksen kanssa olisi edes yhteistyötä, niin että voitaisiin tarjota koulutusta trisomia oppilaille että voisi tehdä työtä yrityksessä kuitenkin tällä alalla. Tässä tarvitaan tietenkin lain muuttamista. Meillä on Italian hotellikoulun kanssa saatu kokemusta siitä, että oppilaat voivat myös tehdä töitä, vaikka olisikaan oikeustoimikelpoinen – kuitenkin ovat yrityksessä työssä. He ovat keskiasteen koulutuksessakin, vaikka eivät ne ole edes läpäisseet pääsykoetta. Lakia ehkä varmaan täytyy taas muuttaa. Ehkä tarvitaan jopa eurooppalaista lainsäädäntöä. Frau Rova Trypel haluaisi vielä kertoa parista esimerkistä ja sitten herra Pokonin saa puheenvuoron. Niin, haluaisin käyttää tilaisuutta kertoakseni kahdesta minun mielestäni vakuuttavasta esimerkistä siitä, miten koulutus ja nuorisotyö ja mitä voidaan tavoittaa heikommassa asemassa olevat ihmiset voidaan menestyksekkäästi toteuttaa minun osavaltiostani Bremenistä, Saksasta. Meillä on orkesteri, Bremenin äh, Kammerphilharmonie, joka kuuluu maailman kymmeneen parhaimpaan orkesteriin. Se on siirtynyt alueelle, kaupunginosaan, joka on sosiaalisesti syrjäytynyt, ja se antaa siellä nuorisolle mahdollisuuden tutustua instrumentteihin harjoitella musiikkikappaleita, esittää niitä julkisesti. Ja tätä kautta tässä kaupunginosassa vanhemmat ja muut ihmiset alueelta voivat tutus- kuulla näitä ohjelmia. Tällä ohjelmalla on saatu hyviä tuloksia, koska se on vahvistanut nuorison itsetuntoa. He saavat esteettisen koulutuksen, tarjoaa heille mahdollisuuksia, joita heillä ei aiemmin ole ollut. Tämä on esimerkki siitä, miten todella voi onnistua toimintapaikalla koulun johdon kanssa, orkesterin yhteistoiminnassa saada aikaan toimintaa alueella, jossa on sosiaalisia tarpeita, niin että tällainen maailmantasoinen orkesteri ei mene välttämättä vauraimpaan kaupungin osaan, jossa elää hyvinvoivia ihmisiä. Toinen hanke on, on nimeltään Blaumaja. Kysymys on äh, hankkeesta, jossa äh, työskennellään ihmisten kanssa, joilla on Down-syndrooma, jotka ovat skitofrensia tai kärsivät depressiosta, tai joilla on äh, ruumiillisia vammoja. He harjoittavat heidän kanssaan yhteistoimintaa, tekevät teatteria, tekevät elokuvia, kuoroja, Tämä on vastakaikua koko kaupungissa. Tässä harjoittavat yhteistyötä vammaiset ja terveet ihmiset. Ja nämä, miksi tämä galleria, joka heillä on siellä, vammaiset voivat myydä tekemiään teoksia. Tässä ihmiset saavat sellaisia mahdollisuuksia elämässään, joita heillä aiemmin ei ole ollut. Haluaisin jatkaa tästä ja sanoa, että me, meidän kaikkien tulisi saavuttaa nuorten keskuudessa neljä asiaa. Oppia tietämään, oppia tekemään, oppia olemaan ja oppia elämään yhdessä. Tässä on niitä kaikkein tärkeintä asiaa, jotka meidän täytyy saavuttaa kaikilla tasoilla. Se on vaikeaa, mutta se on äh, hien, siihen vain hien arvosta. Nyt Adam, sinulla on puheenvuoro. Thank you very much, Chair. Living up to that... Kiitoksia. Nyt on mahdotonta mitään sanoa tämän jälkeen. No ehkä aluksi todetaan, että komissiossa totta kai meillä on omat reunaehtomme toiminnassa, jota voimme harjoittaa. Tämä on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva ala, mutta aika paljon me voimme kuitenkin Euroopan tasolla saada aikaan rahoituksen myötä, elinikäisen oppimisen myötä, Youth in Action, rakennerahastot ja jäsenvaltiot löytäytyisivät yhteen ja oppimaan toinen toisistaan, mikä on toiminut milläkin alalla – näissä keskeisissä kysymyksissä. Haluaisin kiittää kaikkia alustajia näistä mielenkiintoisista tiedoista. Tämähän on valtava sara EU-tasollakin. Se on myös kasvamassa poliittisesti. Ajatellaanpa, ajatellaanpa Eurooppa 2020 strategia verrattuna Lissabonin strategiaan, niin yksi suurista muutoksista on nimenomaan se, että osallistava kasvu saa merkittävämmän sijaan yhteydessä koulutukseen – siellä on kaksi tavoitetta kuudesta nimenomaan liittyen koulutukseen. Myös oikeudenmukaiset järjestelmät, jotta olisi vähemmän koulupurokkaita. Syy tähän on paljon taloudellinen ja sosiaalinen. Meillä on monimuotoisempia yhteiskuntia, väestöpaineita, väestökunni kääntyy, tiukempi maailmanlaajuinen kilpailu. meillä ei ole varaa enää järjestelmiin, jotka johdonmukaisesti sulkevat ihmisiä ulos sosiaalisen taustan vuoksi. Oikeastaan näissä puitteissa me nyt EU-tasollakin teemme työtä aiheissa, jotka täälläkin tulivat tänään esille. Haluaisin palata yhteen seikkaan, jonka Rova Griffin otti esille. Hän mainitsi, että Irlannin lainsäädössä on aukko, ajatellaan käytettävissä olla voimavaroja. No joo, totta kai. Emme kauhean kalliita ohjelmia voida kriisiaikoina tukea aivan reattomasti, mutta jos emme puutu, niin hinta siitä on paljon korkeampi. Koulupudokkaiden hinta kasvaa menetettynä tuloina ja lisää terveyskuluina, oikeudenkäyntikuluina. Se on korkeampi hinta kuin se, että puututtaisiin aikaisemmin. Jos koulutus on kallista, niin ajatelpaa, mikä on tietämättömyyden hinta sitten. Sitten mikä vielä on tärkeää, meidän mielestämme oikeastaan se tulee ilmi kaikesta tästä työstä, että vaikkakin ongelma ilmenee koulutuksessa, niin heikommassa asemassa olevien ihmisten ilmiö, se, että ei ole ongelma, joka on pelkästään koulutukseen liittyvä, eikä syyt olevat koulutuksessa, eikä pelkästään koulutukseen puuttumalla voida asioihin saada muutosta. Toisin sanoen, kyllä meidän täytyy myös miettiä esimerkkiä, joista Rova Tryppel puhui, löytää keinoja saada ihmiset mukaan, eikä välttämättä muodollisen koulujärjestelmän kautta. Neljä aluetta mainitsisin vielä, joissa olemme aloittamassa työtä tai jo käynnistäneet. Ensinnäkin koulupudokkaat. Viime viikolla neuvosto hyväksyi suosituksia. Siinä korostettiin, mikä merkitys on sillä, että meillä on laajoja strategioita, eikä keskitty pelkästään koulutukseen, vaan myös terveys, ei epämuodollinen koulutus ja niin edelleen. Siellä korostettiin myös sitä, että mitattaisiin, mitä toteutetaan ja eriteltäisiin tietoja. Monissa maissa ei edes tiedetä, missä koulupurokkaita on, kuinka paljon, alueellisella tasolla esimerkiksi. Ja minkä tyyppistä toimintaa kaivattaisiin? No, ennaltaehkäisy, joka liittyy paljon järjestelmiin, jotka eivät pakota ihmisiä noudattama koulutusväli, joka ei ole heille merkityksellinen niin, että siellä oppiminen avautuu laajemmassa mittakaavassa, ei pelkästään koulussa, vaan muuallakin viikonloppukoulut ovat hyvä esimerkki tästä. Kulttuuri, liikunta, urheilutapahtumat, saada ihmiset mukaan oppimisen kautta ilman, että se näyttää oppimiselta. Nähtäisin, että koululla on merkitystä. Paljolti Irlannissa on myös tällaista yritystoimintaa, niin, että nähdään, että sillä on arvoa, eikä se pelkästään ole joku pakko, jota opettajat vaativat, vaan jatkossakin sillä on merkitystä. Odotamme mielenkiinnolla Rova Hannibalin mietintöä valiokunnasta ja me perustamme työryhmän, jossa jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä tukeakseen suositusten täytäntöpanoa. Toinen aihe. Yllättävä kyllä se ei ole täällä tullut esille, on last- päivähoito ja varhaiskoulutus. Nimittäin mitään aikaisemmin puuttuu asioihin, varsinkin juuri ennen oppivelvollisuusikää, niin voidaan tämä köyhyyden kierre katkaista. Tästä on yhä enemmän näyttöä olemassa. Rouva Hannibal kirjoitti mietinnön jokin aika sitten ja se otti tämän hyvin esille. Se korostaa myös mikä merkitys on sillä, että järjestelmä on kaikkien saavutettavissa? Siis miten saadaan ihmiset mukaan? Mielestäni se on aika tärkeää varmistaa, että palveluita tarjotaan niin, että se ei saata syrjää niitä, jotka kaikkein eniten tarvitsevat palveluita. Ne ovat tarjolla kaikille ja houkuttelevia niille, jotka eivät välttämättä ole kovin luottavaisin mieli näissä järjestelmissä muuten. Laatu, totta kai tiedämme, että jos ei ole laadukasta tarjolla varhaisessa vaiheessa, niin siitä voi olla jopa haittaakin. Eli laatua tarvitaan, mutta jos se laadukasta on, niin hyödyt ovat valtavat ja tavallaan osinko sijoitukselle on korkea. Kolmanneksi mainitsisin maahanmuuttajien vähemmistöjen mukaan ottamiseen. Varsinkin on kyse romaneista. 2008 saatiin vihreä kirja tästä aiheesta. Me olemme nyt luomassa verkon elinikäisen oppimiseen liittyen viedäksemme eteenpäin. Tai niin, että järjestelmä olisivat joustavampi. Täällä mainittiin usein otteen se, että koulutusjärjestelmät voisivat paremmin sopeutua oppijoiden monimuotoisuuteen, joka on kasvanut maahanmuutonkin myötä, tai sosiaalinen sekoitus – miten koulut, koulurakenteet, opettajat voisivat tarjota eri taustoista peräisin oleville ihmisille mahdollisuuden menestyä. Tämän strategisen tavoitteen myötä puutumme siihen. Romanille tämä on iso haaste. 10 miljoonaa heitä on ja se on suurin vähemmistö Euroopasta ja varmaan heikoimmassa asemassa oleva vähemmistö kaiken kaikkiaan. Neuvosto hyväksyi komission esityksestä romanistrategian juuri viime viikolla. Siellä on tärkeä luku myös koulutuksen tiimoilta. Ennen kaikkea halutaan parantaa peruskoulutuksen loppuun saattamista. Peruskoulussa on jo paljon koulupurokkaita. Romanit huomioidaan heidän tarpeistaan lähtien, kuten muidenkin väestönosien kohdalla. Komissio Euroopan neuvoston kanssa tulevina vuosina toteuttaa myös esityksen siitä, että seuraavuosien aikana koulutetaan tuhat romanivälittäjää niin, että lapset saadaan paremmin mukaan romaniyhteisöistä. Ja sitten myös elinikäisen oppimisen ohjelmassa mietitään yhteyttä koulutuksen ja yhteisaloitteiden kesken. Siellä on noin puolisen miljoonaa tähän käyttöön. Ensi vuonna köyhyysfoorumissa tämä mainittiin. Komissio aikoo sitten kahta asiaa. Ensinnäkin tiedonanto koulutuksesta ja heikommassa asemassa olevista nuorista ja osallistamisesta. Ajatellaan varsinkin erityistarvekoulutusta YK on yleissopimuksen pohjalta. Opettajakoulutus, ovatko järjestelmät osallistavampia vai eivät. Toiseksi, puheenjohtaja mainitsit itse tämän, tarkastellaan laajempaa kirjoa pätevyyksiä, taitoja, joita tarvitaan koulussa toki, mutta varsinkin koulun ulkopuolella epämuodollisissa yhteyksissä, miten Europassi tai muut välineet olisivat joustavampia. Tunnustettaisiin paremmin se, mitä ihmiset ovat jo oppineet, vaikka se olisi tapahtunut koulujärjestelmien ulkopuolellakin. Rahoituksesta sitten totta kai olemme käynnistämässä neuvottelut tulevista rahoitusnäkymistä. Varmaankin meidän täytyy yhdessä parlamentin neuvoston kanssa miettiä, miten rahoitusohjelmamme ovat tuloksellisempia, kun ne puuttuvat näihin asioihin. Nimittäin kun on niin iso kirjo asioita, joihin täytyy puuttua, jos haluamme löytää kestävän tavan puuttua heikommassa asemassa olevien, niin täytyy miettiä koulutuksen lisäksi myös muita aloja, Alueellinen ulottuvuus on hyvin tärkeää. Tiedätte hyvin, varsin hyvin, koska tämä Regius-aloite on käynnistetty. Viime viikolla oli juuri konferenssi Regio-hankkeesta oli 2500 äh, tekijää mukana. Siellä koulut, alueelliset paikalliset järjestöt löytäytyvät yhteen yhteisötyöntekijät, urheilun tai poliisi, palomiehet, vandalismiin liittyen meillä on myös liittyen epäsosiaalinen käyttäytyminen. Eli eri alueille tämä on toteutunut ja sitten totesinkin jo, että mitä aikaisemmin puuttuu, sen parempi. Tavallaan pitäisi antaa toinen mahdollisuus ja jos järjestelmät eivät ole pystynyt tätä estämään, niin ennaltaehkäisy on parempi. Kuten totesitte, kouluikä on aika tärkeää. Se on yhä enemmän tunnustettu EU-tasolla. Komenius, Future-ohjelmat, rakennerahastot, ohjelmat ovat hyvin tärkeässä asemassa. Kiitoksia kovasti. Thank you, Adam. It was very inspiring oli hyvin innostavaa ja korostit sitä, että komissio oli se, joka voi toimia itse. Me luotamme neuvoston halukkuuten aikaa, join neuvosto allekirjoittaa jotakin, mutta ei kuitenkaan tee sitä, toteuta sitä, minkä allekirjoittaa. Ja siksi toivon kovasti, että komissio pyrkii ajamaan heitä toimimaan. Ja nyt sitten jatkan äidinkielelläni. Haluan kiittää sydämellisesti puhujia siitä, että he tulivat tänne tänään. Pahoittelen sitä, että paikalla ei ollut niin kovin monta kollegaa, mutta meillä on paljon muitakin velvollisuuksia. Haluan kiittää myös mielenkiintoista keskustelusta ja voin vakuuttaa teille, että keskustelu, nämä sisällöt, jotka tänään nousivat esille, luonnollisesti tulevat myös olemaan käsittelyn kohteena työssämme ja tietysti me pyrimme samaan aikaan tuloksia, jotka komission avulla voidaan sitten viedä myöskin kansallisten ministerien ja virkamiesten mieleen, niin että pannaan toimeen se, mitä täällä on ollut esillä. Te osalta nyt olette olleet edistämässä tätä päättäneet kuulemisen. Tulemme kohtaan kello 13 muut asiat Onko muita asioita? Ei näytä olevan. 14 kohta. Seuraava kokous on 15. ja 16. kesäkuuta kello 15.80.30 ja 9.12.30. Kiitän tulkkeja. Kokous on päättynyt.